Esityslista hyväksytään. Ensimmäinen sisältökohta esityslistalla on keskustelu Ruotsin ulkoasian ministerin kanssa, jonka te hyvin tunnettekin. Ja hänellä on nyt seuraavat kuusi kuukautta tehtävänä ohjata EUta tällä alueella – ja minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi tänne. Karbilt. Olen itse uusi tässä tehtävässäni. Ja herra ministeri, minulle on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi. Tämä no, tietysti tämä kokous, niin kaikki toivomme, ajatellen ministerin ilmaisemaa yhteistyöhaluaan, yhteistyöhalua, jota ilmaiset kaikissa tehtävissään, niin muodollisissa tehtävissä kuin vapaamuotoisimmissa yhteyksissäkin ennen tätä kokousta. kokousta. Tämä yhteistyöhenki varmaan jatkuu. Me kaikki tiedämme, että erityisesti ulkoasiain alueella aikomuksemme ja ohjelmamme. Eivät aina, eivät aina pysy raiteillaan, koska maailman tapahtumat muodostavat asioita. Otetaan esimerkiksi Iranin tapahtumat. Niitä ja niiden vaikutuksia me emme olisi voineet ennustaa, mutta Kuten ministeri on kollegoilleni todennut, äskettäisen Tukholman vierailunsa aikana Ruotsi pyrkii erityisesti edistämään tiettyjä tavoitteita. Kohta ministeri tästä puhuukin. Ruotsi painottaa Itä-Eurooppaa, Itämeren strategiaa, Ja ne täytyy nähdä Venäjän suhteiden kontekstissa. Ruotsi painottaa myös EUn laajentumista. Erityisesti pyritään viemään loppuun neuvottelut Kroatian kanssa. Ja sitten on kysymys unionin roolista maailman tason toimijana. Tämä pätee erityisesti kriisinhallintaan ja millennium-kehitystavoitteisiin. Meillä on paljon haasteita, vähän aikaa käsissämme. Ja sen lisäksi meillä on muuttumat institutionaaliset raamit. Kuten kaikki tiedätte, odotamme Lissabonin sopimuksen ratifioimista lähitulevaisuudessa, jolla tulee olemaan vaikutusta meidän työn organisointiin. Joten pitämättä puhetta, herra ministeri, annan teille puheenvuoron. Tulee olemaan ilo kuulla teille. Thank you, Mr. Chairman. It is truly an honor to be here. Kiitoksia puheenjohtaja. On kunnia olla täällä. Olen varmaankin samaa mieltä suuresta osasta, mitä sanoitte. Äsken kuulin tulkkausta suomeksi, se kuulosti aika hyvältä, mutta arvostan näitä sanoja. Muutama sana aluksi ei liian pitkään, koska mielestäni on parempi antaa paljon aikaa keskustelulle – debatille, joka on aina ydinasia parlamentaarisessa kokouksessa. Ilmeinen tosiasia, jolla aloitan, on se, että maailma on vaativampi paikka, vaikeampi paikka ja jopa vaarallisempi paikka kuin se oli vasta muutama vuotta sitten. Olemme talouskriisin keskellä, jolla ne tapahtuu kerran sukupolvessa. Olen pankin Luvut osoittavat, että maailmantalouden heikkeneminen on noin 3 prosenttia. Maailman kauppavolyymit pienenevät 10 prosenttia. Ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka näkökulmasta näemme nämä huonot talousluvut alkavat iskeä heikkoihin kansantalouksiin ja valtioihin kautta maailman. Ja sillä on poliittiset seurauksensa. Ja meitä vaaditaan sitten auttamaan vakautta ja puuttumaan asioihin Muuten epävakaudella on kaikki huonot seurauksensa. Jos katsotaan IMFn web niin silloin kartta, jossa sitten näytetään, jossa nämä by toimenpiteet joista on keskusteltu ja päätetty viime kuukausina, missä ne ovat sijoittuneet. Ja Euroopan näkökulmasta se kartta antaa aika vahvan viestin. EUn rooli on myös se, että yritetään tuoda vakautta tällaisiin hauraisiin kansantalouksien valtioihin ihan välittömässä läheisyydessämme, jos siinä epäonnistutaan, niin epäonnistutaan muissakin tehtävissämme. Samaan aikaan tiedämme, että kohtaamme, jos taloustehtävä on yksi kerran sukupolvessa mittakaavassa, niin sitten ilmastonmuutoshaasteet ovat myöskin kerran sukupolvessa. Tietysti voimme yksityiskohdista keskustella, mutta nyt on laaja yhteisymmärrys siitä, mikä tämä haasteen luonne on, jonka kohtaamme, mitä täytyy tehdä, ja siitä, että kello tikittää. EUn puolelta olemme ottaneet tätä globaalia johtajuuden roolia tässä vihreässä diplomatiassa, sieltä tarvitaan, jotta saadaan tätä viestiä eteenpäin Kööpenhaminaan joulukuuksi. Jotta ilmasta asioissa, tai kun tämä keskus, kokous alkaa käsitellä yhtä tärkeintä haastetta aikanamme. Näiden näiden kahteen lisäisin, että tietysti jännitteet nousevat Palestiinan alueella, Punjabin alueella ja emme voi olla huomaamatta, miten geopoliittinen manöveröinti alkaa kasvaa. 20 vuotta rautaisripun murtumisen jälkeen. Ja tietysti sitä pitäisi juhlia nyt tänä syksynä kuin mitä 20 vuotta sitten tapahtui. 19. elokuuta, kun rautaisirppu sortui Unkarin ja Itävallan välillä, ja sitten Berliinin ilta 17. marraskuuta Prahassa kaikki nämä tapahtumat, puolenvaalit jo vähän aikaisemmin, jotka todellakin muuttivat Eurooppaamme. Ja mitä sen jälkeen olemme tehneet, se on ollut myöskin merkittävää. Olemme pystyneet muuttamaan Euroopan yhdestä maailman suurimmista ongelmasta maailmassa yhdeksi ravintolevimmista kumppaneista, kun puhutaan globaalien asioiden ja ongelmien hoitamisesta. Olemme tehneet näin menestyksemme kautta laajentumiset, euro, sillä, että on rakennettu uusia instituutioita. Mutta on itseään selvää, että kun kohtaamme haastavampia globaaleja asioita, niin se haastaa myös se, mitä olemme tähän asti tehneet, ja meidän pitää olla valmiit olemaan vieläkin aktiivisempia ja antamaan vieläkin merkittävämpi panoksemme, jotta voidaan kasvattaa vielä tätä uskottavuutta, jota olemme vuosien aikaa rakentaneet. Ja tietysti tänä aikana Ruotsi näinä nopeasti ohimenevinä kuukausina on ottanut nyt sitten EUn puheenjohtajuuden. Sen lisäksi meillä on oma muutoksemme. Uusi Euroopan parlamentti on täällä uusi Euroopan unionin komissio on tulossa. Ja toivottavasti saamme Lissabonin sopimuksen ratifioinnin myöhemmin syksyn aikana, minkä jälkeen sitten hyvin lyhyenä aikavälinä täytyy ottaa hyvinkin merkittäviä, täytyy tehdä toimielinmuutoksia siinä, miten teemme työtä. Kaikki nämä asiat, talouskriisin poliittiset seuraukset, ja tämän globaalin ilmastonmuutoksen mittakaava, geopoliittiset jännitteet ja oma toimielinne rakennemuutoksemme, meidän täytyy käsitellä näitä ongelmia kaikkien yhdessä. Parlamentti, komissio, neuvosto, nyt tulevina kuukausina. Meidän EUn uskottavuutemme laajalla globaalilla näyttämällä, se riippuu siitä, miten meidän nähdään hoitavan oman maailmanosamme ongelmia. Tietysti voimme luennoida kaukana oleville maille, mutta jos emme voi käsitellä lähempänä olevia ongelmia, niin uskottavuutemme, äänemme uskottavuus ja toimien uskottavuus on tietysti silloin heikentyy. Tämä pätee myös kun siihen, kun puhutaan tästä nyt, nyt transatlanttisesta suhteesta, joka on nyt lukaavampi. Mahdollisuus tehdä työtä käsikädessä amerikkalaisten kumppaniemme kanssa – jos se näkevät, että olemme menestykselliset omassa osassamme maailmaa, niin siitä saamme uskottavuutta myöskin globaalina kumppanina. Välittömin tehtävä, joka meillä on edessämme, ne liittyvät laajentumiseen, tähän välittömään ympäristöömme. Olemme olleet hyvin menestyksekkäitä, eikä meidän pitäisi aliarvioida tätä transformaatiota, joka on käynnissä ja joka liittyy tähän laajentumiseen monilla alueilla ja hyvin laajoilla osilla maailmaa. Välittömin tehtävä edessämme tässä tällä alueella on noin 100 miljoonaa ihmistä, jotka koputtelevat ovellamme eri maissa Kaakkois-Euroopassa. Olemme tulleet hyvin pitkän tien sen jälkeen, kun Balkanilla olivat brutaalit sodat, jotka hallitsivat kymmentä vuotta eurooppalaista historiaa Serbia, sillä on nyt Euroopan orientoitunut johto, reformi orientoitunut johto ehkä eniten niin. on Kosovo on itsenäinen maa ja Bosniassa tietysti on riitoja, niin kuin politiikassa on joskus tuppaa olemaan. Mutta täytyisi huomata, että tuskin on ollut etnistä väkivaltaa Bosniassa yhtäkään tapausta brutaalin sodan jälkeen. Kroatia edistyy olennaisesti neuvotteluissaan liittymisessä liittymisestä EU EUn. Montenegro on jättänyt jäsenhapemuksensa. Se vie, vietiin eteenpäin neuvostoon. Albania on myöskin mukana eh, hakemuksineen. Ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan, sanoisin, integraatiovoimat tällä alueella ovat alkaneet olla nyt voimakkaammat kuin disin hajottavat voimat. Mutta on kriittisen tärkeää, että pidämme yllä tätä hyvää hetkeä omassa politiikassamme, integraatiopolitiikassamme juuri tällä alueella. Ja jotta voimme tehdä näin, niin mielestäni tärkein tehtävämme on nyt tämä juuri tulevina vuosina ja kuukausina. Minun toiveeni on se, että voimme siirtyä uudelle tasolle, jos puhutaan integraationäkymistä kaikille maille Länsi-Balkanilla. Tie jäsenyyteen on pitkä joillekin näistä maista. Valtion rakentamisen tehtävä, se mikä oli aiemmin Jugoslavia, niin sitä tehtävää ei ole suoritettu loppuun tällä entis Jugoslavian alueella. Mutta on tärkeitä asioita, joita voidaan tehdä, jos kaikki maat vaiheittain seuraavien vuosien aikana siirtyvät jäsenyysprosessin alkuun, niin että jättävät hakemuksensa, niin menevät komission prosesseihin mukaan ja kehittävät paljon kattavampia ja kunnianhimoisempia reformisuunnitelmia koko alueelle. Niin näin voimme antaa sekä uudistuksia että informaationäkymiä vahvemmin kuin mitä tällä hetkellä mielestäni. Jotta tämä voitaisiin saavuttaa, niin tietysti monia esteitä täytyy ylittää. Meillä on jumi, asioita jumissa, niitä minun ei tarvitse käydä läpi, mutta meidän täytyy saada transitioaikaan Bosniassa tällaisesta äh, aika takapajuisista rakenteista nyt Brysselin suuntaisiin rakenteisiin tulevaisuutta kohti. Ja Serbian suhteen täytyy tehdä jotain. Mutta kaikki nämä asiat ovat tehtävissä, jos poliittista tahtoa on olemassa. Ja kaikki tämä on tarpeen, jos haluamme ylläpitää tätä otollista hetkeä tässä tärkeässä osassa Eurooppaa. Turkin asia on joskus kiistanalainen ja ristiriitainen. Se on ihan luonnollista. Kyseessä on suuri asia. Mutta puheenjohtajan tehtävä on tietysti katsoa asioita objektiivisella tavalla ja toteuttaa tätä politiikkaa, jota eu on päätetty toteuttaa, jota suuri enemmistö tässäkin parlamentissa tukee. Meidän täytyy tämä laajentumisprosessi myös saada eteenpäin tulevina kuukausina. Ehkäpä, ehkäpä tärkein jopa asia prosessi Euroopassa seuraavana kuukausina tulee olemaan se, että mitä tapahtuu Kyproksen jäätulle saarelle. Jos kahden yhteisön johtajat, Kostofias presidentti ja herra Talata, voisivat yrittää päästä yli 20 vuoden sen jälkeen, kun Berliinin muuri murtui, päästä yli näistä jaoista heidän pääkaupungissaan ja saarellaan. Ja jos he tekisivät näin, tai kun he tekevät näin, niin he ovat mukana siinä näyttämässä, mistä Euroopassa on kyse. Ei betonoida näitä menneisyyden jakoja, vaan että päästään niiden yli ja saadaan voitettua ne. Ja jos pystytään näyttämään, että he voivat tulla yhteen Kyproksen saarella, niin he näyttäisivät sitten oikeata eurooppalaista sitoutumista, joka olisi merkittävä koko alueelle. Kaakkoisasiassa Itä-Välimerellä, Itäisellä Välimerellä, ja sillä on laajempi strateginen merkitys siinä, kun parannetaan EU-prosessien uskottavuutta tällaisten jälleen sovittamisen prosessia, integraatioprosessia kokonaisuudessaan viime vuoden aikana. EU on aloittanut kaksi hanketta, joilla on valtava pitkän aikavälin strateginen merkitys. Ensimmäinen on, äh, siitä päätettiin Pariitissa, jossa päätettiin paljon kunnianhimoisemmin ojentaa käsi äh, Välimeren eteläisille alueille. Barcelonan prosessi oli ollut käynnissä kymmenen vuotta, mutta me halusimme tehdä enemmän. Ja tämä perustuu hyvin yksinkertaiseen laskelmaan. Jos katsotaan näiden maiden demografisia ilmiöitä seuraavan 15 vuoden aikana, niin 160 miljoonaa ihmistä lisääntyy niiden väestö. Egyptin vä- vä- väestö, noin, väestö näin lisääntyy. Ja tällä on tietysti valtava merkitys sekä meille että heille. Onko yhteiskuntia, joita luonnehtii stagnaatio taantuminen ja epätoivo, joka, että ei voida saada aikaan työpaikkoja ja mahdollisuuksia kasvavalle ihmismäärälle? Pystyvätkö he avautumaan, yhteiskunnat, kansantaloudet, mahdollisuudet, tulevaisuuden näkevät optimismi tulevaisuutta varten, sillä on suuria vaikutuksia meille sekä heille. Ja Välimeren unioni on olennainen osa, kun pyritään jakamaan teho, tehokkaampia kumppanuuksia, kun autamme heitä heidän transformaatioprosessissaan. Sillä on suuri merkitys meille molemmille osapuolille. Sitten Välimeren unionin jälkeen täytyy päästä Kaasan sodan jälkisokeista irti. Meillä on itäinen kumppanuus unionimme itäpuolella ja eu EU-stamme itään, sanotaan EUn ja Kiinan välissä suunnilleen. Meillä on 12 eri maata. 80 miljoonaa itäisen kumppanuuden maissa, 140 miljoonaa Venäjällä, 60 miljoonaa Keski-Aasiassa. Ja tällainen raportti minua hämmästytti, sokeerasi, teki varmaan te saitte Euroopan neuvostossa, jossa yritettiin katsoa politiikkaamme. He kuvasivat tilannetta koko alueella aika tylyillä termiläiset kuvat seuraavaa kirjoittivat. Politiikka siellä on myrkyllinen sekoitus autoritaarisyyttä ja huonoa demokratiaa, jossa on tällaisia äh, väkivaltaisia konflikteja kasvamassa ja e- talouskriisi niittää satoaan tai katoaan. Siis ehkäpä joku liioittelua, mutta ei täysin epätottakaan. Meidän täytyy kehittää itäistä kumppanuutta sellaiseksi, joka olisi relevanttia näiden maiden kannalta, joka ottaa mukaan nämä transformaatiovoimat, joita olemme osoittaneet olevan menneisyydessä, ja että niiden kautta voidaan tuoda toivoa tulevaisuuteen. Ja saman aikaan täytyy jatkaa sitä, että otetaan Venäjä mukaan, maa, jonka kanssa suhteemme on viime vuoden aikana huonontunut tämän Georgian konfliktin vuoksi ja että ei ole saatu toimeenpantua näitä sopimuksia, joita tämän sodan jälkeen tehtiin. Mutta tietysti tärkeää on myös se, että meillä on intressi siinä, että yritetään saada Venäjää edelleen mukaan sitouttaa sitä tällaiseen eurooppalaiseen globaaliin järjestykseen, joka perustuu sääntöihin, eikä täyty unohtaa näitä pyrkimyksiä vakuuttaa heitä siitä, että mikään muu ei tule enempää turvallisuutta Venäjälle kuin suhde kaikkien pienempienkin kanssa sellainen suhde, joka perustuu oikeaan ystävyyteen, oikeaan luottamukseen. Se on se tapa, jolla Euroopassa asioita tehdään, myöskin idässä, itäänpäin Euroopasta. Ja sitten, jos ikään kuin täydennän pyrkimykseni kuvata Eurooppaa ja välitytä ympäristöämme, niin meillä on ehkä uusi pohjoinen luottavuus tulossa siinä mielessä, että olen Tukholmassa – ylihuomenna ja vastaanotaan Islannin hakemuksen jäsenyydestä EU:ssa. Tämä jäsenyyshakemus, sitä käsitellään tietysti samalla tavalla kuin käsittelemme kaikkia muita jäsenyyshakemuksia. Vaikka tietysti otetaan huomioon se, että etan jäsenyys, niin sehän on jo, he ovat osa Schengen-aluetta, suurta osa yhteistä säännöstöä, joten he ovat aika edistyneitä tässä mielessä. Ja sitten keskustelevat tulevaisuudesta ja me keskustelemme tulevaisuudesta, mutta haluaisin huomauttaa, että siinä tulisi mukaan, tai jos siihen päädytään muutaman vuoden päästä, niin siinä on maa, jolla on su- vahvat demokraattiset perinteet parlamentti, perustettiin tuhat vuotta sitten. Ja harva meistä voi kehua tällaisella. Ja strateginen perspektiivissä, jos se tapahtuu, niin se toisi unionimme välittömämmin yhteyteen näiden arktisten asioiden kanssa. Siellä on mitä suurimpia ympäristöllisiä haasteita ja mahdollisuuksia, jotka tarvitsevat olla mielenkiintoisia. Ja tämä mahdollinen, sanon mahdollinen, tulevaisuuden äh, vallankumoukselliset äh, liikennereitit, jotka voisivat siellä avautua. Atlantin ja Tyynenmeren välillä. Tässä on siis tällaisia haasteita välittömässä läheisyydessä, ja tämä on tämä luo, luotettavuutemme, uskottavuutemme, joka, ja miten näitä asioita hoidamme, niin se määrittää myös uskottavuutemme laajemminkin. Ja tietysti pitäisi lisätä kaikki asiat, joita kohtamme Palestiinasta Bunjamiin meidän täytyy saada lähi rauhanprosessi käyntiin. Vuosi sitten meillä oli monia prosesseja käynnissä. Meillä oli Syyria, Israel ja turkkilaiset. Meillä oli Egyptin operaatio, Palestinan dialogia, koskien Annapolin prosessi. Kaikki ne olivat epävarmoja, mutta jotain sillä alkoi tapahtua, nyt ei ole mitään. Jotakin prosessia täytyy saada liikkeelle ja aika nopeasti jotta ei päädytä vielä vaikeampaan tilanteeseen lähi kuin meillä tällä hetkellä on. Täytyy katsoa, mikä meidän panoksemme voisi olla. Irakin vakauteen, kun koalitiovoimat ja amerikkalaiset lähtevät, täytyy käsitellä kaikkia asioita, jotka liittyvät Iraniin. Käsitellä sitä, mitä on nähty tapahtuvan kaduilla. Konsuliasioita täytyy käsitellä mitä viime viikkoina siellä on tehty ja jatkamme tätä työtä muutamissa hyvin tärkeissä asioissa, tapauksissa, mutta täytyy myös katsoa, onko mitään tapaa, jolla voisimme saada sovun monista tärkeistä asioista, mutta erityisesti tämä ydinaseasia. Afganistanin vaalien kanssa täytyy tehdä työtä ja tämä poliittinen transitio uuteen vaiheeseen, tämän ma- maan kehityksessä. Uusi suhde Pakistaniin. Yritämme siinä auttaa sitä maata hoitamaan talous, turvallisuushaasteita ja muita haasteita, jotka ovat hyvin tärkeitä. Eikä un- saa unohtaa ikinä, että Pakistan on tär- merkittävä maa. 200 miljoonaa ihmistä siellä on Pakistanissa ihan lähitulevaisuudessa. Sitä ei saa unohtaa. Kaikki tämä mielestäni liittyy myös tähän suurin asian, joka on koko suhteemme muslimimaailmaan. Välittömin naapurimme pelkästään kartalla, vaan kasvamassa määrin myös ihan katunäkymissä kotona jäsenmaissamme. Olen sitä mieltä, että on mahdollisuuksia positiivisempaan suhteeseen. Amerikan politiikka on muuttunut on vapaan puheen merkitys, jonka hän Kairossa piti, sitä ei pitäisi aliarvioida. Tämä aiempi politiikka ei oikeastaan toimi. Olemme näyttäneet, miten Irla, Iranin hallitsijat ovat hoitaneet tätä tilannetta. Ja näemme myös, kun näkee vaaleja kautta muslimimaailman Marokosta Indonesiaan, niin fundalist, fundalist, fundamentalistivoimat eivät ole voittamassa. Ne ovat osa poliittista ympäristöä ihan samalla tavalla kuin meidänkin yhteiskunnassa on tiettyjä voimia. Ehkä epäilyttäviä, mutta missään ne eivät ole lähelläkään, että ne pääsisivät hallitsevaan asemaan. Ne ovat marginalisoituja ja on muita ääniä, jotka ovat kasvamaan väärin merkittäviä. Ja tästä minun mielestäni avautuu parempia mahdollisuuksia, jotta voidaan käsitellä rauhan asioita Lähi-idässä ja jotta voidaan saada vakautta Pakistaniin, vahvistaa Pakistanin demokratiaa ja tuoda sopua jossakin aikavälillä toivon. Iranin eh, kansakunnan sisälle. Tähän, tämä hallinto saattaa olla eri asia hallitus. Mutta näitä asioita on esityslistalla kaikkien meidän maissamme, parlamenteissa ja puheenjohtajalla on ollut aika hektinen alku. Palkkaneella olen muutaman päivän viettänyt, olen yrittänyt masinoida monia asioita siellä. Tulin juuri, kun oli neljä päivää Etelä-Kaukasuksella. Nyt menen Tukholmaan sitten muutamaksi tunniksi, sitten taas muualle, ennen kuin tulen taas Brysseliin ensimmäiseen yleisten asioiden neuvoston kokoukseen ja ulkoasioiden neuvoston kokoukseen neuvoston kokouksessa maanantaina ja sitten tietysti kontakteja jatkan Euroopan parlamentin kanssa. Mutta mm, en ole tietysti voi väittää, että kaikki ongelmat olen ratkaissut, joten odotan, että odotan innolla, että yritän nyt ainakin yrittää vastata eri kysymyksillä teillä saattaa olla, ja haluaisin myös sanoa, mitä olen aikaisemminkin sanonut, odotan innolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Se ei ole pelkästään tarpeellista mielestäni, se on myös rakentavaa. Ja itse asiassa se on myös tällaista stimuloivaa. Toivottavasti meille kaikille. Grazie signor Ministro, la sua esposizione è stata completa. E Kiitoksia, te puhuitte varmaan kattavasti täsmällisesti ja olen tyytyväinen. Uskon, että kollegat pystyvät puhumaan yhtä tiiviisti sitten kysymyksissään. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan kokouksen kulkua. Ministeri joutuu lähtemään lähtemään niukan tunnin kuluttua jo. Minulla on 34 kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten kaksi asiaa, jotka nyt joudun esittämään. Ensinnä suljen puhujalistan tässä vaiheessa. Ja sitten ikävä kyllä joudun pyytämään teitä ystävällisesti olemaan ylittämättä kahden minuutin puheaikaa niin, että kaikilla on tilaisuus ehtiä esittää kysymyksensä. Aloitan antamalla puheenvuoron koordinaattoreille eri poliittisista ryhmistä. Ja sitten muut puhujat. Herra Salafranca. Nombre del kollega eh, Elmar Brock y del conjunto. Kollega Elmar Brock ja kaikki EPPn jäsenet haluaisivat toivottaa teille tervetulleeksi herra Bilt ja toivotamme teille hyvää onnea ja menestystä tällä Ruotsin puheenjohtajakaudella. Tarvitsette onnea, koska ne ovat tärkeitä haasteita, joita teillä on edessä. Kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta, uuden komission nimittäminen ja virkaan asettaminen, Kööpenhaminan kokous, Kioton pöytäkirjan uudistamisesta ja taloudellinen kriisi. Todellakin erittäin haastava tilanne tässä tilanteessa herra ministeri, haluaisin tehdä teille kolme kysymystä. Ensin haluan sanoa teille, että meidän ryhmässämme jaamme tämän näkemyksen vahvasta Euroopasta ja haluaisinkin tietää, mitä valmisteluja aikoo Ruotsi tehdä, jotta voi taata sen, että mahdollisimman nopeasti saadaan käyttöön ulkoinen edustusto EU:ssa. Me jaamme teidän näkemyksenne siitä, että ihmisoikeudet ovat voimassa kaikkialla planeetalla. Ja erityisesti haluaisin kysyä, niin kuin viittasittekin jo puheenvuorossanne, kysyä tästä tilanteesta Iranista ja mitä olette mieltä tästä ehdotuksesta, jonka reformistit ovat tehneet ja erityisesti hatamientinen maan presidentti koskien sitä, missä määrin kannattaisi, kannattaisi järjestää uusi kansanäänestys, joka legitimisoisi tai tavallaan valid, validoisi viimeisen vaalin tuloksen. Ja sitten Hondurasin tilanne vielä. Euroopan parlamentin täysistunnossa viime viikolla kävi selmäiseksi, että EUn täytyy tukea sitä, että normaali tilanne palaa maahan. Meidän pitää tukea välitysvoimia, joihin Kostariikan presidentti on ryhtynyt, mutta aivan erityinen kysymykseni liittyy seuraavan asian. Assosiaatiosopimus, jota ollaan nyt juuri viemässä loppuun EUn ja Keski-Amerikan maiden kanssa. Vaikuttaako siihen hondulaisen tilanne vai oletteko te sitä mieltä, herra puheenjohtaja, että keskiviikko, joka on tämän viimeinen aikaraja Costa Rican presidentille, että voisimme näkeä hiukan paremmin tämän tilanteen ja miten se vaikuttaa assosiaatiosopimukseen? Kiitoksia. Lähes noudatitte tätä aikarajaanne. Sitten herra Svoboda. Uh, Minister Bildt, of course you mentioned... Minister Bildt, mainitsitte monia asioita, kaikki niistä tärkeitä, mutta palaan kysymykseen, jonka epäsuorasti esitin teille täysistunnossa. Tämä liittyy Balkaniin. Kaksi lyhyttä kysyntä. Ensinnäkin Kroatian ja Slovenian suhteet. Haluatteko uusia aloitteita vai odotatteko? Vai käytättekö hyväksi sitä, että Kroatiassa on uusi valtionpäämies ja se saattaisi luoda mahdollisuuden uusille neuvottelualoitteille? Ja toinen viisumikysymys. kysymys joka ei ole ainoastaan teidän vastuullanne, mutta tiedätte, mitkä ongelmat ovat. Minä en ole löydettyä ratkaisua vastaan, mutta minä haluaisin ke- löytää keinot saada Bosnia mukaan tämän, tähän sopimuskehikkoon. Miten saattaisi Bosnia-Herzegovina neuvottelut mahdollisimman nopeasti loppuun? Kiitoksia, Svoboda. Saitte tässä hiukan aikaa takaisin. Sitten seuraava puhuja. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, tulen jatkamaan Bosnia Herzegovinasta. Olen saanut epätoivoisia sähköposteja viime päivinä liittyen. siihen että Bosna ei ole mukana viisumivapauden saajajoukossa ensimmäinen tammikuuta. Bosnian näkökulmasta he ovat toivossa tilanteessa. He pitävät itseään uhreina. Balkanin sodan aikana he olivat sotilastarvikkeiden tuotekiellon uhreja. Nyt he ovat vapaan liikkuvuuden kielon uhreja. Serbit ja kroatit eivät tarvitse enää Bosnian val- valtiota. Mutta kyllä he tarvitsevat Bosnian valtiota. Haluaisin, herra ministeri, että autatte Bosniaa hyvin kourin tavalla sekä maan hallintoa että käyttää kaikkia keinoja, jotta bosnialaisten vapaas, vapaa liikkuvuus toteutuu ennen äh, Srebrenican 15-vuotispäivää, joka on ensi vuonna. Ja sitten Kosovon suhteen viisumi järjestelmä kannalta maata ei ole olemassa. He eivät ole unohdettu vaan kansa, vaan kansaa yli on vedetty ruksit. Ja, ja Länsi-Balkanin tilannetta täytyy tasapainottaa. Muuten seuraukset ovat hallitsemattomat. Ora la parola la collega Lu. Kiitoksia sitten herra Lunacek, kaksi minuuttia. Yes, uh, thank you very much. Lunacek. Mr. Minister and... Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, neuvoston puheenjohtaja minäkin haluaisin arvostaa osoittaa arvostusta sen suhteen, että teillä on olla aikaa meidän kanssamme ja kertoa meille näistä ehdotuksista. Arvostan kovasti sitä, että te puhutte kautenne toiveesta ottaa tehtävä käsinne ja te ymmärrätte, että EU tarvitaan globaalia johtoa ilmastokysymyksessä. Tämä on erittäin relevantti asia ja minä tosiaan toivon, että retoriikka, tämä hyvä retoriikka, jota esititte, siihen liittyy myös toimenpiteitä. Esimerkiksi ajatus siitä, että on tällainen sopeutusrahasto kehitysmaille, johon myös saadaan tarvittavasti varoja Vieläkään monet jäsenvaltiot eivät ole tähän valmiita. Tämä oli yksi kysymys. Mikä tilanne tällä hetkellä on rahaston kohdalla? Kaksi muuta asiaa. Kaksi aikaisempaa kollegaa viittasivat tilanteeseen viisumin vapautuksen kohdalla Balkan alueella. Minä todellakin puolen sitä, että Serbia, Montenegro, Makedonia saisivat viisumin vapauden. mutta Bosnian kohdalla asioita täytyy vielä parantaa. Viimeiset kolme erityisedustajaa Schwarzeling, Ashdown, Lecek ovat arvostelleet komissiota tästä ehdotuksesta ja siitä, että Bosnia ei oteta mukaan. Mielestäni on erittäin tärkeää, että neuvosto tekee kaiken tarvittavan ja auttaa bosnialaisia, jotta hekin saavat viisumivapauden, ja jotta nämä tekniset toimet viedään loppuun vuoden loppuun mennessä, niin että bosnialaiset voivat myös vapaasti matkustaa. Siis kaikki bosnialaiset eivät vain kroatit ja serbit toivottavasti jo kolmen ensimmäisen kuukauden aikana viime vuonna. Sitten lopuksi Iranista touku, äh, elokuun puolessa välissä valittu, vaikka tässä olikin vaalipetosta, niin Ahmadinejad tulee uudestaan presidentin virkaan. Minä todellakin toivon, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät olla, ole korkealla tasolla edustettuina tässä virkaan, vir, Teidän pitää tehdä selväksi, että tässä tapahtui vaalipetos. Minkälaisia suunnitelmia teillä on tämän suhteen? Herra Lunchek, sitten herra Chanok, kaksi minuuttia. Thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Herra ministeri, olen täällä nurkassa lähi jälleen. Ja palaten Tsekkin aloitteeseen äh, parantaa EUn suhteita, sitä aloitteita Israelin suhteen. Tuleeko tällaista tapahtumaan? Miten tämä liittyy Israelin uuteen hallitukseen? Ja jos tässä Israelin suhteet viidelevät, eikö se pelaa Israelin vastustajan käsiin, kuten Iranin hallituksen käsiin tai Hezbollahin käsiin, joka onneksi hävisi Libanonissa. Sitten Afganistan, Pakistan, Intia on mainittava, mutta tässä Sri Lanka on maininnut, joka on katkaran sisäsodan äh, jälkeen jälleenrakennustehtävissä. Ruotsilla on merkittävä, että aikaisemmin Kiinan vaikutusvalta on lisääntynyt. Miten me kykenemme vastaamaan tuohon tai lisäämään omaa vaikutusvaltaamme, koska komissiolla on ollut huono maine Kolombassa viime sen parin vuoden ajan. todennäköisesti Sri Lanka millainen haluaisi EU-apua, mutta se haluaa ystävällisen lähestymistavan. Ja Kyproksen suhteen kahdenväliset neuvottelut Kristofiusen ja Salatin välillä ovat erittäin tärkeitä YK-valvonnan alla, mutta, mutta Ankaralla on veto-oikeus ja heidän puolustusministerillä ja Turkin armeijalla. Onko mitään viitteitä siitä, että Turkki tunnustaisi Kyproksen tasavallan ja panisi Ankaran protokollan, vaikka tästähän on sovittu periaatteessa pari-kolme vuotta sitten?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 Ja haluaisin onnitella tätä myös valinnassa tehtävänne. Haluaisin sana sana sen Turkista. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja Kristofiesin Kyproksen ää, presidentin ja herra Talatin välillä, joka on Kyproksen turkilaisten johtaja. Te sanoitte, että yksi mahdollinen ratkaisu olisi viittaus eurooppalaisen arvoihin. Minä olen kyproslainen. Eikö Kypros voisi edustaa tällä yhdistymisratkaisua? Ihan suoraan sanoen, kyproslaiset kaipaavat ratkaisua ei ainoastaan rikoksen vapaasti Euroopassa, vaan omassa maassaan. Ymmärtän, että näitä kahta pyritään ratkaisemaan saaren sisäisiä ongelmia, mutta he, heillä ei ole kummallakaan ratkaisua Turkin miehityksen lähettämään ongelmiin. Sitä ei ole mitään takuuta. Kyp- Kroos on itsenäinen maa ja on jäsen. Ei sen pitäisi tarvita vieraan maan takeita. Hetkellä Kyproksella on ne, noin 40 000 turkassa sotilasta. Turkilainen vähemmistö on 80 000, 000 asukasta. Eli yksi sotilas kahta turkilasta vastaan. Esimerkiksi meillä ei ole näin hienoja turkkilaisia turvallisuusjärjestelyitä. Kysyn, no minkälaisia painostuskeinoja teillä on Turkin suuntaan, jotta ne kunnioittaisivat Ankaran protokollaan ja avaisivat ää, tien Kyproksen satamista ja kaikki tällainen on se myönteistä ratkaisujen löytämisen kannalta. Ja lopuksi sanoisin jotain Lähi-idästä. Ja EUlla mielestäni pitäisi olla vähän enemmän ideoita siitä, mitä apua se voi tarvita. Plevris, chiedo scusa, Plevris, chiudiamo. Nyt koordinaattorit ja sitten siirrytään ministerin puheenvuoroon. Ναι, saa ευχαριστώ κύριε kirje Ε, Kirje purje. θέλω να σας ρωτήσω Kiitoksia, puheenjohtaja herra ministeri. Haluaisin muutaman kysymyksen sitä laajentumisesta, koska tehän puhuitte laajennuksesta itään. Miten käsittelette tätä argumenttia Ranskan hallitukselta ja Saksan hallitukselta, jossa sanotaan, että Turkki ei koskaan pitäisi saada täysjäsenyyttä, vaan tällainen privilegioasema, asema etuoikeutettu asema vain. Ja sitten Turkin tilanne. Uskotteko, että EUn rajat voisivat mennä Irakiin ja Iraniin asti ihan automaattisesti. Esimerkiksi ole siellä jo yli sen, mitä, sen ulkopuolella, mitä EUlla tarkoitetaan. Ja uskotteko, että sitten olisi mahdollisuuksia saada vaikutet, pain, vaikutettua, painostettua Turkia, jotta se ryhtyy tarvittamiin toimenpiteisiin. Sitten maahanmuutto. Tässä en ihan ymmärtänyt tarkasti, mitä sanoitte tulevaisuudessa on suuri aalto laittomia maahanmuuttajia Eurooppaan, erityisesti Välimeren valtioista. Välimeren valtiot maksavat hinnan tästä maahanmuutosta teidän näkökulmastanne katsoen ulkoasioiden näkökulmasta, voiko EU tässä painostaa niitä maita, joista nämä maahanmuuttajat tulevat? Ja tässä tullaan taas Turkkiin. Se on nimittäin tällainen kauttakulkumaa. Voiko vaikuttaa Turkkiin, että he ryhtyvät tarvittaviin toimiin ja neuvotteluihin ja pitää ne tarvittavat sopimukset yllä, mitä tulee pakolaisten käsittelyyn ja kohteluun. Ja mit, miltä näyttää tästä asiasta koskevat säännökset. Siihen liittyy kysymyksiä, kuten Iranin suhteet ja miten niiden pitäisi näyttää, ja Hondurasista haluaisin myöskin puhua vielä. Miten EU haluaa tässä menetellä? Mutta erityisesti mitä tulee maahanmuuttoon, niin haluaisin todellakin vastauksen teiltä. Mm, la parola ministro. Kiitoksia nyt. Ministeri saa puheenvuoron niin hän voi puhua niin kauan kuin haluaa, mutta jos haluatte jättää aikaa muille puhujille, pyytäisin teitäkin puhumaan mahdollisimman tiivisti niin kuin aiemminkin. Kiitoksia. Two minutes on this. He. Kaksi minuuttia. Hehe. Tai enemmän, jos haluatte sanoa puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan lyhyesti. Unohtamatta liian monta kysymystä. Herra Salafrankka, ulkoisten palvelu toimien palvelu. Meidän täytyy odottaa Lissabonin sopimuksen ratifiointia ensin. Mutta meidän täytyy olla valmiita tekemään sitä, mitä meidän pitää tehdä. Sitten kun toivottavasti ratifiointi tapahtuu, ää, ulkoisen palvelut tulevat mielestäni olemaan valtaisen tärkeitä tulevaisuudessa. Joitakin merkittäviä ongelmia ratkaistavana, mutta käytävä kaikkea pohtimaan ratkaisuja. Niin, että kun toivon mukaan hetki koittaa ja päätöksen hetki koittaa, me olemme henkisesti ja poliittisesti niihin valmiita. Mutta meidän täytyy odottaa ja kunnioittaa kaikkien jäsenvaltioiden poliittista prosessia, tässä tapauksessa Irlannin, ja pitää ruuti kuivana. Mutta ei sitten myöskään pidä uno, nukahtaa tässä välissä, jos näin voi sanoa Honduras. Sitähän lyhyesti keskusteltiin täysistunnossa. Taisin sanoa siellä, että presidentti Arjaksen uusi yritys toivottavasti viikonloppuna onnistuisi. Näin nyt ei kuitenkaan käynyt. Ja meidän politiikkamme tällä hetkellä on karkeasti sellaista, mitä viime viikolla mainitsinkin. Eli meidän täytyy tukea väl- Arjeksen välitysyrityksiä. olemme hänen ihmisten kanssa ja Amerikan valtioiden järjestön kanssa vuoropuhelussa. Mietimme sitä, miten me löytäisimme viestin, joka tukisi presidenttiarjesta. Työssään sitten täytyy rukoilla, että onnistumme. Jos näin niin onnistu, mitä me teemme neuvotteluissa Etelä-Amerikan kanssa? mutta Toivon, että tuota siltaa emme joutuisi ylittämään, mutta Katsotaan sitä sitten. Nyt me tuemme kuitenkin välitysyrityksiä. Pari kysymystä Iranista. En pyri menemään yksityiskohtiin. Iranissa pitäisi tehdä presidentinvaalien suhteen kansanäänestykset vai mitä? maassa on tietty määrä moninaista ajattelua aika ahtaissa raameissa ja voisin arvata, että näiden nähtäiden raamien sisällä käydään neuvottelua, miten asioita kanssa tehdä. Tätä katsoa. Mutta Iranin johdon täytyy olla huolissaan oman hallituksensa legitiimisyydestä kansalaisen silmissä. Nähtäväksi jää, minkälaisiin tuloksiin sinne päädytään, mutta varmasti keskustelulla on seurauksensa. Me haluamme antaa kätemme Iranin valtiolle. Me on merkittävä maa, paljon nuoria ihmisiä, joilla on toivoja ja unel- to- toiveensa ja unelmaansa. Tämä se, jota olemme nähneet kadulla, se on vaikea asia. Onko meillä suhteita hallituksen kanssa? Kyllä. Meillä on diplomaattisuhteet maan kanssa. Olen ollut neuvotteluissa ulkoministeri muutakin kanssa useammankin kerran viime viikkoina. Pyritään käsitellä konsulikysymyksiä esimerkiksi brittisuurlaisten työntekijöiden pidättäminen. Siellä vielä ranskalainen tyttö, joka on ilman mitään oikeutusta Iranin viranomaisten vankina. Meillä on keskustelua Iranin viranomaisten kanssa kaikilla tasolla, että hänetkin saataisiin vapautetuksi. Totta kai meidän pitää olla heidän kanssaan yhteydessä. Sama kotee ydinkysymyksiin. kysymyksiin ja moni, moni muihin kysymyksiin. Etyksiä täytyy olla. Ja toivottavasti jatkossa sitten nämä jotain vähän muutoksia. Useampia kysymyksiä Balkanista, erityisesti Bosnian ja suhteen Kroatia ja Slovenia ja muut umpsolmut. Siellä on pari muutakin vähän erilaisia. Kroatian Slovenian suhteen sanoisin, olen sanonut sen yksityisesti, nyt sanon sen julkisesti. Aika julkistahan täällä on. Kummatkin osapuolet kovesivat retoriikkaa ihan liikaa. Balkanilla täytyy olla varovainen retoriikan suhteen. Koska marginaalissa on ihmisiä, jotka uskovat sitä, mitä sanotaan. Sillä on seurauksia. Ollaan vedonnut kummankin osapuolen johtajien rauhoittumaan, miettimään asioita. Kummallakin osapuolella on intressiä ratkaista ongelmaa, että mitä paremmin, sitä parempi. Meillä on kaikilla etumme Kroatian jäsenyysneuvotteluiden nopeuttamiseksi. Mutta tämä on tärkeää myös Slovenialle. Mikään maa ei halua kokea joutuvansa eristyksiin neuvostossa. Emme me sitä halua. Joten ehkä tällainen mietintätauko voi johtaa siihen, että maat alkavat ratkoa ongelmia. Sitä on eu on kysymys rakentavasta ongelmanratkaisusta ja kompromissihalusta. Bosnian ongelma, sen on useampi ottanut esille. Tiedän Sarajevan retoriikan tasan. Ongelmahan ei ole uusi. Kaikki näkevät, että se on tulossa. Ja heidän olisi pitänyt mieltää tämä. Olin siellä Karl Schwarz, Semerin ja Tarna Kushnerin kanssa. Mietimme koko päivän Bosnian johdon kanssa. Koko kirjan kanssa. Sanomaan, että yrittäkää nyt saada vähän homma hoitoon. Ja sitten saa homma hanskaan ja tee vaadittavia päätöksiä viisumin vapauttamisen kannalta, niin te jäätte junasta. E, emme me estä muita sitä saamasta. Emme me bosnialaisten kyvyttömyyden pantivangeksi muuta maata. Te vaan jätte junasta, jona lähtee asemalta. Sillä oli jotain vaikutusta, mutta ei tarpeeksi. Ja sitten Steinbergin äh, Yhdysvaltojen apulaisulkoministerin kanssa toisen päivän samojen Bosnian johtajien kanssa. Minä sanoin, että näin no, tässä tulee tapahtumaan. Te ette ole tehneet tarpeeksi, nyt teidän täytyy saada asiat kuntoon biometristen passien suhteen. Älkää puhuko, tehkää jotain. Te tarvitsette uskovuutta sisäministerien kanssa, ei ulkoministerien kanssa. Me olemme kivoja ihmisiä. Sisäministerit ovat tietysti mukavia ihmisiä, mutta no, te tiedätte mitä tarkoitan. Teidän täytyy saavuttaa uskottavat hänen silmissään ja hyvät aikeet eivät johda minnekään. Toivon, että Bosnian johtajat saavat hommansa hanskaan ja nämä epätoivoiset sähköpostiviestit, että ovat uhreja. Juu, juu, juu. Joskus kutsun Bosnia toiseksi kotimaakseni. Olen viettänyt vuosia siellä. He ovat poliittisten johtajien tuottajiensa sovinnollisuuden puutteen uhreja ja käyvät uudelleen sota, joka käytiin 15 vuotta sitten, ja käyvät siellä sanasotana. Meidän pitäisi ajatella eurooppalaista tulevaisuutta yhdistyä nuorten vuoksi. Tunnen paljon bosnialaisia nuoria. He eivät halua riiteleviä politiikkoja. He haluavat eurooppalaisia näkymiä. Politiikkojen täytyy tehdä ne välttämättömät päätökset, joita EUta varten tarvitaan. Ja jos he tekevät sen, minä mielelläni toivotan heidät tähän EU-junaan tervetulleeksi, mutta jos eivät, niin eivät he pummilla pääse matkustamaan. Ei kukaan pääse. nyt on jotakin Mitä tulee ilmastojohtajuuteen, olemme tietoisia tästä. Kuuntelitte istunnossa varmaan pääministeriön. Hän on sitoutunut tekemään tästä prioriteetin lähikuukausina. Muut tulevat tukemaan häntä. Mutta aktiivista vihreätä diplomaattia Ruotsi tulee osoittamaan lähikuukausina. Sitten Iranin virkaannastuminen. astuminen. En vastannut kysymykseen. En vastannut siihen tuolloin, ehkä olen nyt vastannut siihen myöskään. Mutta ei meillä ole mitään erimielisyyttä ehdottamaan niin lähestymistavan kanssa. On herra Tsanak otti useamman asian esille. Israelin suhteen. Me tietysti haluamme, haluamme syvempää vuoropuhelua Israelin kanssa tulevaisuudessa ajatellen. Tämä pätee maihin. Meillä on merkittäviä erimielisyyksiä Israelin kanssa tällä hetkellä. Tarvitaan vuoropuhelua ongelmien ratkaisemiseksi. Meillä on ollut intensiivistä vuoropuhelua Israelin kanssa. Tämä liittyy siirtokuntiin. Ja vaaditaan vastuullista, vastuullista politiikkaa rauhan suhteen. Tämä pätee myös Gazaan. Neuvosto on ollut erittäin vahva. Gazan eristäminen on sekä moraalisesti mahdotonta hyväksyä, ja se tuottaa myös Israelin kannalta vastakkaisia tuloksia, kun toivotaan. Toivottavasti he näkevät tämän ja höllentävät politiikkaansa. sitten voimme miettiä, miten suhteita kehitetään edelleen ja mitä muodollisia askelia näin nyt edessä. Mutta tiedämme, miten edetään. Ja Sri Lanka on nyt tutkaan kentässä. Teillä on sata muuttua tässä väitellä. Tässä oli tällainen voiton tunteen hetki, kun hallitus voitti sodan. He eivät olleet kovinkaan valmiita kuuntelemaan kansallista, kansainvälistä yhteisöä ja vankimuunia. Kun toiveet ja kansainvälisten järjestöjen pyynnöt päästä näille leireille, ne pyynnöt on torjuttu. Mutta rauhan voittaminen on paljon vaikeampaa kuin sodan voittaminen. Äh, sodan voittamiseen siihen riittää sotakoneisto, että voidaan tuoda jostain ulkomailta, mutta maan voittaminen vaatii rauhan voittaminen, ihmisten sydänten ja mielten voittaminen. Ja kansainvälisen yhteisön apua jossain tarpeet, tarpeellista sitä tullaan pyytämään ja meidän pitää olla sitten valmiina. Kypros todettakoon, että olla, ei voi olla mitään roolia Kyproksen prosessissa. Tämä presidentti Kristofiaksen ja Talatin asia, kummankin yhteisön johtajan asian vastasopimukseen. Heidän vakaumuksensa on tehnyt minun vaikutuksen. Heidän halunsa saada tulos. Tuntien historian ja taustat, koska he vilpittömästi haluavat tulokseen. Sitten on merkittäviä vaikeuksia. Mutta eivät nämä ole merkittävämpiä esteitä kuin mitä me olemme aikaisemminkin kohdanneet. Sanoisin, että jos tämä hallintakysymys onnistutaan ratkaisemaan, niin se on hankalaa. Pitäisin todennäköisenä, että muutkin asiat saadaan ratkaistua. Mutta tämä on minun henkilökohtainen näkemys. Sitten viittasit muihin kysymyksiin, kuten turvallisuus. Ne tulevat olemaan vaikeimpia kysymyksiä. Varmasti niihin tartutaan neuvottelujen lopussa. Ja olisi sopimatonta sitä minkäänlaista kantaa noihin kysymyksiin. Mutta tärkeitä asioita ne ovat. Ja sitten neuvoston päätökset, johon viittasitte. Kauppasaarella Ankaran protokolla – kaikkia näitä neuvoston päätöksiä täytyy tarkastella ja pitää huolta, että me ja muut täytäntöön panevat niitä oikealla tavalla. Ja jos sopimukseen päästään, mitä toivomme, meidän täytyy EUna tukea sitä, auttaa tiellä, ottaa miestä mäessä, sillä taloudellisilla implikaatioita hyötyä tällä on. Tämä taloudellinen hyöty saattaa koittaa pari vuoden kuluttua, mutta meidän pitäisi olla todella valmiita tukemaan ja auttamaan sopimua. Mutta sopimukseen pääseminen ei ole meidän tehtävämme. Se on noiden kahden yhteisen johtajan tehtävä. Maahanmuutto. Sitä en sanonut mitään. Synnä se, nämä muut ministerit, jotka mainitsin äsken, nämä oikeus sisä- ja maahanmuuttoministerit pitävät muo- epämuodollisen kokouksen tässä mennä päivänä Tukholmassa. Ja pakko myöntää, että en tiedä mitä he keskustelevat, koska minä olin syvällä eteläkaukasuksella. Enkä tiedä, mistä he keskustelivat, mutta asia tulee neuvoston esityslistalle lokakuussa. Euroopan neuvoston päätösten mukaisesti, siis edellisen kesäkuun neuvoston mukaisesti. Tämä kattanee useammat kysymykset. Skusai, Kiitoksia. Pyydän anteeksi kollegoilta, mutta jatkossa suonatte anteeksi. Joudun hiukan rajoittamaan puheaikoja tästä eteenpäin puolentoista minuuttiin, koska mm, meillä on vielä siinä 30 jäl- henkilöä jäljellä. Herra Brock. E mezzo, per favore. Puolitoista minuuttia pyydän. Herr Präsident, Ratspresident puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. Haluaisin kysyä laajentumisprosessin jatkossa. Sanotaan, että Islanti yli huomenna jättää hakemuksensa. Onko sillä erityismerkitys, että Islanti on jo Euroopan talousalueen jäsen, niin että suuri osa yhteisestä säännöstöstä on jo työstetty, ainakin muodollisesti, kun se on osa sisämarkkinoita ja millä tavalla tämä sitten erottuu muusta laajentumisprosessista. Tietysti Ruotsissa teillä on erityinen kokemus tästä Euroopan tulosta, ja eikö tämä voisi olla mielenkiintoinen kannusta, että itäinen kumppanuus myökin vahvistuu tästä multinationaalisesta multilateraalisesta lähestymistavasta, että voidaan syy, ikään kuin viattomasti lähentyä, eikä tämä olisi viivästys tälle to, muulle voi, mutta sen ei täydy olla viivästys tälle muulle lähentymisprosessille. Ora la parola l'onorevole Rog. Seuraavaksi Rojek. Sempre per un minuto e mezzo. Sì, grazie Presidente. Mr. can I ask you, last week... kysyisin viime vuonna Kanada otti käyttöön viisumivaateen sekin tasavallan kohdalla. Mitä voidaan ja mitä pitäisi sekissä tehdä yhdessä Ruotsin puheenjohtajavaltion kanssa, Kanadan kanssa, jotta voitaisiin korjata tämä tilanne, jotta palattaisiin tilanteeseen, joka on viisumivapaa? E passo la parola alla collega. Annan puheenvuoron kollega Pakille. Puheenjohtaja, hyvä ulkoministeri Kroatiasta on kyse ja toiseksi Bosniasta. Sanoitte, että Kroatia äh, saa hyvää edistystä aikaan piste. Luojan kiitos. Jäsenet ovat täällä jo vähän kyseneet tästä. Tällainen ulkoraja, että sillä, jolla ei ollut sen epäselvyys, ettei sillä ollut mitään epäselvyyttä. Nyt siitä pitäisi tulla sitten este neuvotteluille. Mielestäni tämä kysymys täytyy ratkaista ja tämä olisi jaloin tehtävä puheenjohtajalle huolehtia siitä, että nämä näistä kahdesta asiasta neuvotellaan erikseen. Toisen täytyy ratkaista tuomioistuin, toisen EU-neuvottelut. Tähän suuntaan teidän pitäisi vaikuttaa, eikä odottaa, että osapuolet ovat sopineet. Itse tiedätte, miten eh, ki- kiihkeät tunteet ovat molemmilla puolilla. Haluaisin painottaa sitä, mitä kollegat sanoivat sitä viisumivapaudesta. Tämä päätös, joka nyt on tehty, niin etninen jaku, se on betonoitu. Tässä pelataan näiden vastapuolien pussiin. Pitäisi todellakin tehdä kaikki ja auttaa Bosniaa. Samaa mittatikkua ei voi käyttää Bosniaan kuin Serbiaan. Tässä todellakin täytyisi yrittää auttaa parantaa sitä, mitä tässä maassa rikki on, siis etninen yhteisellä. Ja sanoitte, että nämä vanhat struktuurit täytyy korvata brysseliläisillä struktuureilla. Voitko tämän selittää? Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Nunits. Eh, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo jälleen tuota tertukselle. Tervetulleeksi herra Bild. Kiitän, että hän on tullut valiokuntamme tässä yhtenä päivänä. Äh, tässä kun esiteltiin Ruotsin puheenjohtajakautta viime viikolla, silloin viitattiin paljonkin ulkopolitiikkaan. Työohjelma tällä kaudella ja on ollut aika selvä, samoin tekin puhutte suoraan näistä, mm, puhutaan tavallaan näistä pohjoista, itäisestä dimensiosta mutta ehkä voisitte puhua myös muista suuntauksista, jotka voivat olla strategisia viittaan aivan erityisesti Latinalaisen Amerikkaan. Ja haluaisin tietää konkreettisesti, aiotteko te panna poliittista vauhtia assosiaatiosopimuksille Mercosurin ja Andien yhteisön kanssa. Mielestäni neuvotteluja on käynty Andien kanssa juuri näinä päivinä Limassa. Toiseksi haluaisin sanoa, että mitä tulee Välimeren alueeseen, olen todellakin samaa mieltä siitä, että parannetaan suhteita euro-välimeriyhteyksissä mitä tulee Lähi-idänkin konfliktiin, ja pitäisi saada aikaan uusi painopiste. Uskon, että siitä olisi paljon hyötyä, kun ajatellaan sivilisaatioiden liittoutumaa. Sitten vielä yksi kysymys siitä, miten nämä EPA ovat kehittyneet, eurooppalaiset naapuruussuhteet. Kiitoksia. Grazie onorevole Muniz, la parola. Kiitoksia sitten puheenvuoron saa kollega Galler. Ja, vielen dank, äh, Vorsitzender. Sanoitte johdannossanne, että maailma tulee monella alueella vaarallisemmaksi ja jännitteet lisääntyvät. Parempi kuin reagoida on tietysti, jos mahdollisesti epävakailla alueella sitten ennaltaehkäisevästi voimme toimia ja Kumppuruspolitiikallamme, naapuruspolitiikallamme tämä tavoite on ja koskee myös Ukrainaa. Neuvosto on tehnyt päätöksiä. On annettu Ukrainalle vähän niin kuin kotitehtäviä, mitä sen pitäisi sisäisesti ensin tehdä, jotta se voisi ajatella edes sitä, että se tulisi lähemmäs EUta. 18. kesäkuuta ilmeisesti Sikorski ja Steinmeier ulkoministerit olivat Kiovassa neuvottelemassa. Silloin asiat tulivat hyvin esille. Kysymys, mitä seuraavana kuukausina aiotte Ukrainan suhteiden, suhteen tehdä? Sitten kunnianhimoisemmin pitäisi toimia myös kriiseissä, mutta sitten ajattelen, että meidän pitäisi olla hyvin valmistautuneita ja ottaa käyttöön se, mitä poliittisesti olemme päättäneet. Viisi vuotta sitten päätimme näistä nopean toiminnan joukoista, että ne perustetaan, mutta niitä ei ole käytetty YUTPn puitteissa sen jälkeen. Valiokunta oli, puolustusvaliokunta oli Ruotsissa viime vuonna matkalla ja oli hyvin vaikuttanut tästä Ruotsin joukosta, mutta kuitenkin Kongon kysymyksessä ei lähdetty tähän. Oletteko valmiit puheenjohtajuudessanne näiden nopean toiminnan joukkojen käytännön konseptia ikään kuin työstää uudelleen? että näitä saataisiin todellakin käyttöön. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa äh, Rova Hautalo, joka on kan, kan, mm, ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Äh, ulkoministeri Bildt, neuvoston puheenjohtaja, äh, haluaisin onnitella teitä tästä ihmisoikeuksiin liittyvästä ohjelmasta teidän työkaudellanne ja, ja minulla olisi pari kysymystä siitä ylipäätään haluatte tehdä ihmisoikeuksia näkyvämmiksi Euroopan unionin ulkosuhteissa ja haluaisinkin kuulla teiltä hieman tarkemmin siitä, että miten te aiotte tämän tehdä. Aiotteko te nostaa ihmisoikeusdialogit ja konsultaatiot kolmansien maiden kanssa korkeammalle tasolle niin, että niistä todella seuraisi jotakin hyödyllistä ihmisoikeuksille. E, erityisesti ajattelen nyt tulevia Kiinan ja Venäjän kanssa käytäviä konsultaatioita sitten huomaan, että teillä on hyvin mielenkiintoinen kiinnostuksen kohde, joka myös meitä parlamentissa kiinnostaa. Ilmaisuvapaus internetissä. Siellähän tapahtuu hyvin paljon tällaisia kunnianloukkauksia ja näitä kunnianloukkauksia käytetään myös ihmisoikeuksien tukahduttamiseksi, sananvapauden tukahduttamiseksi. Ja, ja lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, ihmisoikeuspuolustajien asema maailmassa on hyvin tukala. Me näimme viime viikolla tragedian Kaukasuksella. Natalia Estemirova, Memorial-järjestön aktiivi toimittaja, hänet murhattiin erittäin näkyvästi ja, ja ilman minkäänlaista häpeää. Ja haluaisinkin kysyä, että mitä Euroopan unioni voisi tehdä enemmän ihmisoikeuspuolustajien auttamiseksi, muun muassa heidän saamisekseen pois niistä maista, joissa heidän henkensä on vaarassa? Voimmeko me auttaa nykyistä enemmän? Grazie onorevole Autola e chiudiamo. Kiitoksia edustaja Hautala. Sitten lopuksi vielä yksi kollega Sälkänen ministeri. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le ministre. Kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri. Puheenvuorossanne otitte esille Välimeren unionin ja uskoakseni jaoitte sen ajatuksen, koska kaikki ovat ilmeisesti samaa mieltä, että tämän aloitteen panokset ovat varsin huomattavia. Puhutte tietysti demografisista kysymyksistä, väestökysymyksistä, taloudellisista vaikutuksista, geopoliittisista kysymyksistä. Tähän liittyy myös energia-aspekteja. Mutta kyseinen aloite, joka siis hiljattain muuttui tällaiseksi pattitilanneeksi tavallaan. Haluaisin tietää, että voisitko sanoa, että nämä viimeiset kokoukset, joita on voitu pitää ja miten ovat suljettu ja sitten voiko budjetti vaikuttaa tähän tilanteeseen vai pysyykö se edelleenkin jumissa? Mielestäni tämä kysymys ei liity pelkästään israelis palestinaiseen kysymykseen, se olisi hiukan liian simplististä. Ja sitten toisaalta puheenjohtajakaudella, kun niin aiotteko ryhtyä jonkinlaisen aloitteeseen, uskon, että se olisi varsin tärkeää, siis aloitteeseen, jotta tähän prosessiin saadaan uutta vauhtia ja voimaa. Kiitoksia Pejon. Sitten ministeri Bildt. Uh, thank you. Um, stop. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa ehkä ihmisoikeuksista, koska se on selkeä prioriteetti, ei vain Ruotsille puheenjohtajavaltion uskon, että se on koko EUlle prioriteetti. Ja olen sitä mieltä, että jos me voimme ryhtyä erilaisiin toimiin, että voimme edistää oikeuksia ja profiloida union, unionin tavallaan ihmisoikeuksien pohjalta, se olisi hyvä asia. Ja parlamentin tuki näissä kysymyksissä on todellakin arvokasta ja arvostettua. En sano nyt niin, että olisi suurta yksi yksimielisyyttä ministereiden kesken, mutta joskus on tällaisia vaikeita tasapainokysymyksiä. Ja uskon täällä tässä parlamentissa on aivan oma erityinen vastuunsa voi olla tässä moottorina. Ja olisin tyytyväinen mistä tahansa tuesta ja rohkaisusta, jota voin parlamentilta näissä kysymyksissä saada. Ja luonnollisesti no, näitä kysymyksiä on paljon, mutta internet on uusi äh, rintama ihmisoikeustaistelussa. Ja internet on uusi eturintama myös niille, jotka haluavat rajoittaa ihmisoikeuksia joissakin maissa. Ja ehkä tähän ei ole tavallaan tartuta näissä klassisissa ihmisoikeusjärjestöissä riittävällä tavalla. Toivottavasti voimme antaa oman panoksemme ja tarttua tosiaan näihin uusiin ilmiöihin. Olemme saaneet äänemme jo kuulluksi puheenjohtajan valtiona Katsakstaanin tapauksessa. Heillä on siellä uutta lainsäädäntöä tullut voimaan, joka vakavasti rajoittaa internetvapautta. Olin Bakussa eilen siellä oli kaksi blokkaria, jotka olivat syytteen alaisena. Otin esille tämän asian virkamiesten kanssa. Joskus käytetään vähän erilaisia sanoja, mutta tartumisi siis tähän asiaan. Ja uskon, että tämä on uusi tällainen rintamalinja tässä taistelussa ja EU täytyy olla aktiivisena tällä rintamalinjalla juuri ja uskon, että me yhdessä voimme vaikuttaa asiaan. Sama koskee ihmisoikeussuojelijoiden puolustamista eri tapauksissa eri maissa. Pitää aina tutkia tapaustapaukselta latinalaisesta Amerikasta. Minä en käsitellyt kaikkia näitä kysymyksiä omassa puheenvuorossani. Ja vieläkin pahemmin on tietysti Afrikassa, sehän on, siellä on valtavasti kysymyksiä, mutta aikaa ei ollut kaikkeen tähän. Ensimmäinen huippukokous, joka tulemme järjestämään meidän kaudellamme tulee olemaan Brasilian kanssa. Ja Brasilia on tärkeä osa EU-kumppanuuksia. Ei ole kyse silloin vain energiakysymyksistä tai ilmastonmuutoksesta tietenkään, vaan monista muistakin tärkeistä kysymyksistä. Honduras on yksi näistä kysymyksistä, joista intensiivisesti tiiviisti keskustelemme Latinalaisen Amerikan kanssa tällä hetkellä. Olemme todellakin sitoutuneita, mitä tulee siihen, miten voimme saada aikaan vapaakauppasopimukset aikaiseksi. Me teemme paljon työtä, että saisimme hiottua viime- sopimuksen Etelä-Korean kanssa, Andien yhteisön kanssa, kanssa. Toivon kovasti, että sekin onnistuu. Merkosuur samoin. Keski-Amerikan kysymykset, ne ovat tavallaan vireillä kesken. Toivottavasti voin jatkossa kertoa enemmän. Tämäkin tulee vahvistamaan suhteitamme nousevien talouksien kanssa Latinalaisessa Amerikassa. Viisumikysymykset, palaan tässä Bosnian jälleen. Mutta haluan nyt korostaa, että kysymykset eivät koske vain läntistä Balkania, vaan ka- käytännössä kaikkia alueita. Olin siis Bakussa eilen, niin kuin sanoin. Ja tämä on eri maansa, mutta kuitenkin itäinen maa sama koskee heitä. Nyt on lähes enemmän lentoja Bakun ja Moskon välillä kuin muualle, koska sinne voi matkustaa ilman viisumia. Jos on nuori ja haluaa nähdä maailmaa, niin sitten voi mennä vaikka Turkkiin, mutta ei voi mennä Euroopan unioniin. Kun näitä assyrialaisia, armenialaisia, Armenialta, haluatko he viisumivapaajärjestelyltä? He toivovat todellakin ja uneksivat tästä. Haluatko ukrainalaiset tällaisia viisumivapausjärjestelmiä? Voitte olla varmoja. Ja... Because I would like... Eri asia. Haluaisin auttaa tässä mahdollisimman paljon ja nopeasti. Uskon, tällaisen hyvään voimaan, joka on olemassa silloin, kun ihmiset tarvitsevat toisiaan ja pääsevät tutustumaan toisiinsa. Mutta meidän kaikkien täytyy hoitaa myös näitä kotimaan poliittisia kysymyksiä. Tiedämme, että jos on ähm, ihmisellä on hiukan erilaiset suuntaukset, niin saattaa syntyä tällainen rikosaalto tai kaikenlaista ihmiskauppaa, huumekauppaa syntyy. Se ei ole pelkästään ongelma, vaan se on myös poliittinen takaisku eri maissamme. Tämä on vaikea tasapaino tehtävä. Haluaisimme avata rajojamme mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman monille, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että on muitakin ongelmia, jotka pitää ottaa huomioon. Pitää taistella rikollisuutta vastaan, salakulutuksia, huumekauppaa, lasten ja naisten kauppaa vastaan ja muita tällaisia hirvittäviä asioita vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla tiukkoja vaateissa, mitä tulee passeihin, henkilöllisyystodistuksiin ja muihin kysymyksiin, mutta haluaisin nyt mennä näissä asioissa eteenpäin mahdollisimman nopeasti ottaen kaikki huomioon, mutta tietysti tietyt kriteerit pitää täyttää. Länsinen Balkani tietysti on prioriteettialue, mutta meillä on sellainen tilanne, jossa on helpompaa Venäjälle kuin Georgialle onnistua tässä. Helpompaa Venäjälle kuin Ukrainalle. Tämä ei nyt ole aivan oikea tilanne. Voimmeko muuttaa jotenkin tätä tilannetta paremmaksi? Nämä ovat kysymyksiä. Toivottavasti parlamentti voi myös osallistua niiden vastaan kohtaamisen tässä ja muissa valiokunnissa, jotka käsittelevät vaikka ihmisasioita. Me olemme auttaneet bosnialaisia aika paljonkin näissä kysymyksissä ja jatkossakin teemme näin, mutta loppujen lopuksi tästä heidänkin täytyy tehdä jotakin päätöksiä, mitä tarkoitan tällä kun katsotaan taaksepäin Daytonin, Daytonin sopimuksiin ja puhutaan Brysselistä nyt, meillä on tiettyjä tietoja näistä kysymyksistä, niin kuin sanon, koska perustin tämän järjestelmän aikanaan, niin onko tässä on tarkoitus auttaa Daytonin rauhansopimuksesta. Tiedän tästäkin sopimuksesta jonkin verran, koska olin osana neuvottelemassa, kirjoittamassa sopimusta. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä on tärkeää. Mutta Dayton ei riitä Bosnialle. Dayton on tällainen alku vasta sille, mitä Bosnia pitää tehdä. Ja EU-integraatioprosessi on vaativampi, tärkeämpi, pidemmälle menevä, jos ajattelee Daytonin sopimuksen säädöksiä ja sitten tätä perustuslakia. Ja sitten verrataan sitä EUn akiisen lainsäädäntöön. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö EUn lainsäädäntö olisi muuttavampi voima koko Bosnian yhteiskunnalle jatkossa. Kun täytäntöön pannaan Dayton sopimuksessa on ihan lasten josta ver- verrataan EU-lainsäädännön toteuttamiseen käytännössä. Siksi haluaisin tämän siirtymävaiheen aikaiseksi, jolloin se olisi mahdollista koska jos vain käytetään Daytonin rakenteita, jos halutaan todellakin auttaa heitä kohti jäsenyyttä, ja, jotta he voisivat täytäntöönpanna EU-lainsäädäntö. Se on paljon vaativampaa, pidemmälle menevämpää ja se vaatii enemmän vakautta itse Bosnialta. Ja tästä käymme vuoropuhelua Bosnian viranomaisten kanssa ja amerikkalaisten ystäviemme kanssa ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, Turkin ja Venäjän kanssa. Mainitakseni tässä vain kaksi. Tätä siis tarkoitin oikeastaan. Lopuksi Elmar kysyi Islannista ja Euroopan talousalueesta. Niin, minulla on kyllä tästäkin tietoa, koska minä muistan, kun me neuvottelimme ja Ruotsi haki jäsenyyttä monta, monta vuotta sitten, ajattelen nyt tätä hetkeä. Mielestäni meni pidempään meille neuvotella jäsenyydestämme EEAssa kuin sen jälkeen, kun neuvottelemme jäsenyydestä EUssa. Ja Osa aika meni siihen, että oli tietysti tiettyä tiettyjä ongelmia EU-ssa, e ja muuta, joten Euroopan talousalue on todellakin vaikuttava väline. Siinä on suurin osa lainsäädäntöä jo mukana, se löytyy sieltä. Ja tämä nyt on jo hoidettu Islannissa, samoin Norja on mukana, asia on kunnossa, samoin Liechtenstein on valmis näissä asioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku niistä hakee jäsenyyttä, näistä kolmesta, se tarkoittaa sitä, että he ovat oikeastaan jo kattaneet suuren osan koko työstä. Tietysti tärkeä asia on vielä jälleenkin, mutta suurin osa neuvottelusta on tavallaan jo hoidettu. Tiedämme tämän kokemuksesta, Ruotsin ja Itävallan ja Suomen kokemuksista, koska me kaikki käy, kävimme saman tien EAsta EU-hun. Norja jäi ulkopuolelle, Islanti ja Liechtenstein samoin, joten tietysti tämä kyllä vaikuttaa luonnollisesti Voidaanko näin muiden kohdalla tehdä? Mainitsin aikaisemmin. Halusin olla tällainen visionääri, haluaisin nähdä tällaisen mahdollisuuden muidenkin kohdalla. Mutta pitkä tie on kyllä edessä. Tällä hetkellä neuvottelemme syvemmistä vapaakauppasopimuksista esimerkiksi Ukrainan kanssa aivan erityisesti. Jos saamme hiukan enemmän selkeyttä, koska heillä on monenlaisia sisäpoliittisia ongelmia Ukrainassa, kuten te tiedätte, demokratia joskus on hiukan tällaista, joten Uskon, että voisimme viedä jopa loppuun tämän assosiaatiosopimuksen ja syventävän vapaakauppasopimuksen vuoden loppuun mennessä. Olen optimisti, mutta se on siis mielestäni tehtävissä. Tämä on äärimmäisen tärkeää tälle maalle. Ja sitten olen sitä mieltä, että ehkä voisimme mennä pidemmälle Georgian kanssa, ehkä muidenkin kanssa. Ja jossakin vaiheessa ehkä voidaan saada aikaan tällainen alue, että tätä voidaan jatkaa yhtenäismarkkinoiksi saakka. Is that... Ei Tätä pitäisi nähdä sellaisena keinona estää niiltä jäsenyyttä. Se on oma kysymyksensä jatkossa, koska tämä tavallaan auttaisi prosessia, mutta si- tässä täytyy hoitaa ensimmäiset asiat, tärkeimmät asiat ensiksi. Se on aina tärkeää mielestäni. Joten tämän, olen tyytyväinen näihin pieniin askeliin, joita voimme tehdä tässä syventävässä vapaakauppasopimuksessa. Tässä toimitaan oikeaan suuntaan. Grazie, signor ministro. <clears throat> Imploro. kiitoksia, ministeri. Nyt minulla on 20 puhujaa jäljellä ja puoli, vuot, puoli tuntia vain, joten nyt joudutaan taas rajoittamaan puheaikoja minuuttiin. Ensimmäisenä kollega Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, herra ministeri. Tervetuloa. On hyvä nähdä teidät täällä joukossamme. Ilokseni huomasin, että jatkuva laajentuminen on osa Ruotsin prioriteetteja. Ja uskon, että henkilökohtaisella suhteella pitäisi olla lisäarvoa. Eli teidän suhteellanne, teidän kokemuksellanne Balkanilla, älkää olko vaatimattomia, ei se ole välttämätöntä. Uskon, että Ruotsin pohjohtajuus teidän henkilönne ja, ja Länsi-Balkanin maiden tilanne ovat asioita, jotka natsaavat hyvin yhteen. Ja sana eurooppalaiset näkymät kyseessä on silloin vahvin kannusti näille maille. Te käyttää tätä. Mitä kommentteja teillä olisi? Kiitoksen nyt varapuheenjohtaja Monsieur le ministre. Arvoisa ministeri, eilen tv ehkä näittekin tämän, näytettiin kuvia suuresta sotilasparaatista Turkissa. Turkki vietti Kyproksen miehittämisen vuosipäivää, Kyproksen valtauksen vuosipäivää kriisi on kestänyt ei 20 vuotta, 20 vuotta vaan 35 vuotta. Tässä jäsenvaltiossa, puolet tästä jäsenvaltiosta on nyt miehitettynä. Mikä on teidän näkemyksemme näistä juhlista Ankarassa? Eivätkö ne ole ristiriidassa jäsenhakenuuden kanssa? Toisaalta maa, voiko sellainen olla hakijamaana EU-hun, jos se on ylpeä siitä, että on valloittanut ja miehittänyt EU-jäsenvaltion aluetta? Kiitoksia varapuheenjohtaja Frodi. Nyt puheenvuoron saa toinen varapuheenjohtaja Pasko. Mikrofoni. If, we define success in Afghanistan... Jos määritellään menestys Afganistanissa, se mitä jätämme jälkeemme, kun sieltä lähdemme, ja jos aloitetaan siitä premissistä, että siviilipuoli on tärkeämpi kuin sotilaallinen osatekijä tässä tilanteessa, olisiko mahdollista odottaa jonkinlaista aloitetta tuoda enemmän johdonmukaisuutta ja dynamiikkaa EUn pyrkimyksiin instituution rakentamisessa siellä. Kiitos. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa Revalderen. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Halusin kysyä Itämeren strategiasta ja suunnitelmistanne Venäjän suuntaan ja samassa suunnassa, mitä suunnitelmia teillä on saattaa Georgiassa näiden kuuden kohdan sopimuksen täytäntöönpanno. Ja sitten lyhyt kysymys lähitulevaisuudesta. Kuten varmaan tiedätte, vuosi sitten Euroopan parlamentti vetosi kaikkiin kansallisiin parlamentteihin, jotta 23. elokuusta tulisi salinismin ja fasismin uhrien päivä, muistopäivä. Tiedän, että pari parlamenttia on tämän hyväksynyt. Kuinka pitkälle Ruotsi on tässä? Vastako rohkaista kollegojanne neuvostossa tunnistamaan tämän päivän. Tämässä suunnilleen päivä lähestyy. Hitlerin ja Stalin sopimuksen 70-vuotispäivä. Se Rouva Valdere, sitten herra Mauro. Presidente, signor ministro, vorrei tornare con lei a considerare quello che accade. Kiitoksia puheenjohtaja ministeri. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, mitä Välimeren etelärannikoilla tapahtuu. Kypros ja Turkki ovat jo tulleet mainituksi kollegoiden puolelta. Algeria on maa, kuten siellä kuten Irakissa, on ollut eräänlainen taistelu, johon on, joka on aiheuttanut yhtä paljon kuolonuhreja Libyassa, Lebanonissa, näkee tällaisia ilmiöitä, joilla on vaikutus koko Välimeren alueeseen. No siis kysymykseni, onko EUn strategiaa EU-välimeren koko kuvalle? Eikö olisi parempi yrittää käsitellä kaikkien näiden maiden ongelmia sen alueellisen logiikan puitteissa. Tämä alueellinen logiikka on elää eräällä tavalla todellinen haaste koko Euroopan tulevaisuudelle. Olemme ryhtyneet moniin toimiin idässä, ja siellä on tietty johdonmukaisuus ja konsensus, mutta sama ei näytä pätevän etelään. Sitten äh, edustaja Gaaler. Kiitos puheenjohtaja herra ministeri, tuen niitä prioriteetteja, joita esittelitte. No kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin EUn globaali rooli. Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä, jotta EUn kriisinhallintakyky paranisi? Toisekseen Länsi-Balkan. On ihan normaali, että tällä hetkellä kiinnitämme huomiota Bosnian ja Herzegovinan tilanteeseen. Ongelma on se, että EU implisiittisesti rohkaisee etnistä jakoa Bosniassa. Ja sitähän me haluaisimme ehkäistä. Meidän ei pitäisi rohkaista Bosnian serbia ja kroattiväestöä menemään Belgradin ja Zagrebiin saadakseen passit, joilla EU-hun pääsee. On siis tärkeää löytää uusia keinoja auttaa Sarajevon hallitusta täyttämään asetetut vaatimukset. Meillä on myös ehdotus teillä herra Bertinille, puheenjohtajallemme. Kutsu, kutsukaamme Valentin Insko, Bosnia-Herzegovin erikoissuurlähettiläs mahdollisimman nopeasti kuultavaksi tänne valiokuntaamme. Ja tässä mietitään, mitkä olisivat parhaat keinot EUlle parantaa tilannetta. Eh, onorevole inviterei... Kiitoksia, mutta nyt pyytäisin teitä jatkossa noudattamaan puheaikoja. Sen Κύριε Πρόεδρε, στην, στο πρόγραμμα της Προεδρίας, το οποίο πραγματικά βρίσκω... Puheenjohtajuuden ohjelmassa, joka minusta on erinomainen, mainitsette turvallisuuden ja puolustuksen ja demokratian ilmastonmuutoksen ottaen huomioon kommenttinen presidentti Obamasta – Miten teidän mielestänne EU voisi hyödyntää tätä asetelmaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseksi, jotta EUn kriisinhallintarooli vahvistuisi? Kiitos. Grazie onorevole Giannaco. Passiamo... Kiitos Giannaco. Sitten liberaaleihin. Edustaja Weigel. Weigel. I know you as a... Ministeri, tiedän, että te olette varsin tarmokas mies. Varmasti pystytte käyttämään aikanne hyvin Euroopan unionin johdossa. Mielestäni täytyy olla hirvittävää nähdä tällä hetkellä Gaasan rauniot ja nähdä nämä uskomattomat olosuhteet paikassa, jonka pitäisi olla Palestiinan valtio. Meidän pitäisi tarmokkaasti olla mukana tässä ja yrittää elvyttää tilannetta ja saada aikaan uskottavaa EU-politiikkaa Lähi-idässä. Toiseksi haluaisin kiittää teitä teidän maltillisesta tavastanne hoitaa Slovenian ja Kroatian aluekiistaa. Haluaisin kehottaa teitä, että jatkoksi to, jatkaisitte siitä, mihin Olli Rehn jätti oman työnsä. Se oli oikea hyvä tie kompromississa ja tarvitaan molemmin puolin, joten kompromissi on kyllä harvinainen sana tällä alueella, mutta toivottavasti te pystytte saamaan sellaisen aikaan. Kiitos. Bene, grazie dell'intervento. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt puheenvuoron saa ennen ministeriä Rova Flot, entinen puheenjohtaja ihmisoikeusalivaliokunnasta. Olkaa hyvä. Si- Kiitos, hyvää päivää. Herra Bild, ensimmäinen kysymykseni koskee Libiaa. Huhuu. Meillä on kerrottu, että kumppanissa yhteistyösopimus Libian kanssa, kanssa tullaan laatimaan viemään loppuun puheenjohtajakauden aikana ja noiden neuvotteluiden aikana, kun Libia ei ole sen enempää Euroopan kumppanuuspolitiikan kuin Barcelonan prosessissa. Miten te profiloida toivomallanne tavalla ihmisoikeuksia Libian kanssa neuvotellessa? Koska ihmisoikeudet ovat hyvin pulmallisia tuossa maassa. Toinen kysymykseni koskee Kyprosta, Turkkia, EUta. Te sanotte, että te tukisitte ja suhtaudutte optimistisesti Kyproksen nykypresidenttien kyky löytää ratkaisu. Tämähän liittyy myöskin ää, neuvoston tukeen pyrkimykselle saada e, Kyproksen alukselle pääsy Turkin lentokentille ja satamiin. Miten te miellätte ratkaisujen löytymisen tässä näkökulmassa? Signor Ministro. Kiitoksia. Nyt ministeri saa puheenvuoron. Thanks, and I start at the end. Uh... Aloitan lopusta. Tässä jo viittasin, että puheenjohtaja maana tietysti otamme huomioon neuvoston aiemmat päätökset, joita on useita, joilla on relevanssia tässä asiassa. Ne eivät välttämättä liity toisiinsa, mutta niitä täytyy katsoa tässä asiayhteydessä. Mutta voitte olla vakuuttuneita, että katsomme tarkasti kaikkia neuvoston johtopäätöksiä relevantteja tässä asiassa katsotaan, miten implementointia voidaan edistää. Se on valtavan tärkeää Kyproksen osalta. Kypros, no, oli kysymys jäsenvaltion valtaamisesta. 74. Papadopoulos taisi olla, mutta kuka oli Atenon juntan johtaja? Yksi aika ikäviä kavereita. Ei ole diplomaattinen lausunto tämä, mutta kuitenkin. junta Atenassa teki tiettyjä aloitteita Kyproksella toimia, joka tähän johti. Näin se oli. Ei tietysti EUn jäsenvaltio juntta ei olisi ikinä päästetty edes minkään EU-instituution läheisyyteen, kuten tiedämme. Tragedia on se, että jakoa jaosta ei ole päästy yli sen jälkeen. Ja monet meistä toivoivat, että 2004 olisi ollut mahdollista tämä, kun Kypros oli tervetullut jäsen EU-hun. Tiedän, että se ei tapahtunut, tiedämme miksi se ei tapahtunut 2004. Ja tämä perintö 60-luvulta, 74 vuodelta, 2004 vuodelta, se on olemassa. Ja mikä osa tahansa tästä perinnöstä voidaan ottaa esille, mutta koko perintö, sen kanssa täytyy elää. Ja, ja se on se hyvä asia. Sanon, älkää käykö menneisyyden sotielikä, katsokaa tulevaisuuden nyt on kaksi johtajaa Kyproksella, joilla on eurooppalainen vakaumus jotka ovat sitoutuneita siihen, että saadaan ratkaistua kaikki menneisyyden ongelmat, päästyä niiden yli tavalla, että he onnistuvat. Ja kaikilla niillä tavoilla, joilla voimme yksilöinä, EU on se prosessi ulkopuolella pitäisi olla, annetaan heille tuki, jonka voimme antaa, koska se mitä he tekevät ei ole tärkeää pelkästään saaren kannalta, koska se on alueen kannalta tärkeää, on tärkeää osoittaa sitoutumista eurooppalaisiin ihanteisiin, joka on se, että päästään aiempien konfliktien ja sotien ja jakojen yli. Ja luoja tietäköön, että niitähän meillä on ollut paljon kaikissa osissa Eurooppaa. Lähitä. Jaan näkemyksenne, että meidän pitää olla aktiivinen osatekijä. Rauhassa se on helpommin sanottu kuin tehty tällä hetkellä. Hyvä asia, joka meillä on, ja se on hyvä asia. On se. Puhumme samaa kieltä, puhuvatko eurooppalaiset Amerikkaa vai toisinpäin, ja niin on ollut pitkän aikaa. Israelin hallituksen kanssa on dialogia monissa asioissa. Rauhanaloitteet on merkityksellinen. Israelilaisten pitäisi nähdä mahdollisuus, joka siihen liittyy. Meillä on tilanne palestinalaisella alueella, joka on problemaattinen sekä poliittisesta että taloudelliselta kannalta, ja meidän pitäisi tietää, että ensi vuonna tammikuussa varmaankin, mutta ei kovin paljon myöhemmin, Palestinassa on sitten vaalit. Ja kuka vaalit voittaa, hän on tärkeä. Ja vaaleihin kuuluvat eri palestinalaisalueen poliittiset voimat, ne joista pidämme, joista emme. Näin se vain on. Ja tapa, jolla meillä on ehkä mahdollisuuksia tuoda jonkinlaista toivoa rauhanprosessista vaaleihin mennessä, niin silloin vo, meillä voi olla syvällinen vaikutus tämän vaalin lopputulokseen. Olemme hyvin Euroopan puolella tästä tietoisia, tiedämme, että Washingtonista ollaan hyvin tietoisia tästä. Katsotaan, voimmeko tehdä yhteistyötä ja saada asioita eteenpäin. Libanon on hyvää kehitystä siellä. Meillä on vuoropuhelu Syyrian kanssa Monista asioista, monissa, monet asiat ovat pöydällä. Israelin palestinan asia tietysti on siellä kriittinen, mutta muitakin asioita laajemmin on. Muutamiin asioihin en vastannut. Yksi oli tsekit ja viisumit. Olemme pyytäneet komissiota raportoimaan tästä meille. Tämä on komission käsissä nyt ja katsotaan, miten siihen täytyy reagoida. Sitten on taistelujoukkoot, kriisinhallinta äh, kapasiteetti, näihin viitattiin. Paras tapa mielestäni parempia mahdollisuuksia luoda EUlle on Lissabonin sopimuksen implementoinnin alkaminen. Se ei ole koko vastaus, mutta selkeästikin, kun katsotaan tämä rotaatio puheenjohtajuuden puitteissa Tsekkien kanssa ruotsalaiset vaatimukset, joita Euroopalle tulee maailmalta – on suuria vaatimuksia. Meitä pyydetään konsultoimaan kaikkien kanssa ja se on jopa vahvimpien puheenjohtajuuksien mahdollisuuksien ulkopuolella. Me olemme menestyksen uhreja siinä, oman menestyksemme siinä mielessä. Ja vain jos meillä on paremmin toimivat yhteiset toimielimet, instituutiot, voimme, silloin voimme vain vastata näihin vaatimuksiin, joihin Euroopalta tulee kaikkialta maailmasta, ja voimme käsitellä näitä asioita, ongelmia, joista käsimme täällä, ja kriisinhallinta diplomatia, apu, kaikki kuluvat tähän. Ja kaikki tiedämme, että sinne tarvitaan. Osa tästä ovat taistelujoukot. Tämä asia, jonka haluaisin nähdä. Minun puolustusministeriön kulkoministerin kanssa, niin haluaisin nähdä ajan, jolloin ne olisivat olemassa. Se on vähän epädiplomaattista kuitenkin erityisessä tilanteessa olimme, ei siihen viittasitte, mutta olimme tilanteessa, niin siihen ei jouduttu, mutta minulla oli aihetta katsoa näitä taistelujoukkoja, jotka oli sinne, olisivat ehkä paperilla Brysselissä, mutta jos katsotaan kentän realiteettia, niin ne olivat joko muualla tai missään. Ja selkeästi asiaa täytyy hoitaa. Taistelujoukot ovat väline, se on kallis väline. Se, että niitä ei ole käytetty, siitä ei pitäisi valittaa liikaa, koska Ruotsilla on omat joukot ja paljon on investoitu, mutta niitä ei ole, joukkoja ei ole käytetty 50 vuoteen. Se on siinä päätarkoitukseen, niin jos teillä on niitä käytetty, niin se oli argumentti siinä, että niitä pitäisi olla, mutta täytyy varmistaa, että ne ovat olemassa että kun se aika tulee, toivottavasti ei, mutta jos aika tulee, kun niitä täytyy käyttää, niin sitten ne ovat käytössä todellakin. Ja niitä voidaan käyttää kymmenen päivän aikana jossakin yhdessä diplomaattisten siviilikeinojen kanssa ja sen kautta saadaan, se riippuu siitä, että, että on johdonmukaisimmat instituutiot Brysselistä. Välimeren alue ja kattava strategia kaikki vaikeudet, jotka alueella onkin, niin sitten kuitenkin Välimeren ja kovasti tuen käsitteenä, vaikka siellä on nämä vaikeudet ja ne ovat unionin vaikeuksia. Mutta tässä on filosofinen kysymys tässä, joka tähän liittyy. Sama tietysti pätee itäiseen kumppanuuteen. Että se on kumppanuus unionin kokonaisuudessaan kanssa, ja sen mainitun alueen kanssa. Se on koko EU, Bryssel ja 27 jäsenmaata, jotka käsittelevät EU, Välimeren asioita. Tähän EU tuo lisäarvoa, ei pelkästään Välimeren alueet. Hyvä, että nekin ovat mukana. Ei siinä mitään pahaa, mutta EU kokonaisuudessaan sama kumppanuuksissa. Itäinen kumppanuus ei ole se kumppanuus, jotka koskisi Puolaa, Ruotsia, muutama muutamata, se on kumppanuus koko EUn ja sen toimielinten ja kumppanuusmaiden välillä. Ja sillä on tietysti instituutionaalisia vaikutuksia, että miten näitä organisaatioita hoidetaan, mutta vain tällä tavalla mielestäni pitkällä aikaa voidaan saada tämä transformatiivinen vaikutus näihin maihin ja suhteisiin, joihin pyrimmekin. 23. elokuuta Ruotsin parlamentti vastauskysymykseni en tiedä. Luulakseni jotakin tulee tapahtumaan. Ongelma on tietysti se, että Ruotsin parlamentin tapauksessa se on aika tukevasti lomalla juuri sinä ajankohtana. Mutta se ei estä, että jotain tapahtuisi. Kannattaa tässä painottaa näitä eri päivämääriä, joita nyt sitten tämän näiden kuukausien aikana tulee, vaikka nyt tässä puhun, että keskitytään enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen, niin joskus on hyvä muistaa menneisyys myös. Ja elokuussa on 23. elokuuta, ensimmäinen syyskuuta on, kaikki tiedämme mistä siinä oli kyse, 9. marraskuuta ja 17. marraskuuta, jossa täytyy harkita ja miettiä, mitä menneisyydessä tapahtui ja vaikutukset, joita niillä tapahtumilla on tulevaisuuteen. Miten EUn toimielimiä rakennetaan Afganistan, Pakistan, prioriteetit. Olemme pyytäneet neuvostoja ja komissiota palaamaan ja neuvoston sihteeristö, siis komissiota palaamaan tai tuomaan syyskuuhun ulkoasioiden neuvostoon paketti siitä, että mitä voidaan tehdä poliittisissa ja siviilipyrkimysten mielessä Afganistanissa. Ja jotta voidaan turvallisuustoimia siellä täydentää, mutta vain voittamalla ikään kuin rauha, niin voidaan palata siihen, että voidaan tuoda vakautta Afganistanin tulevaisuudessa. Ja mielestäni voimme käyttää enemmän tätä laajempaa EUn välineistöä näissä pyrkimyksissä kuin olemme tähän asti pystyneet tekemään. Me, no kaikkiaan tunnemme nämä vaikeudet, jotka liittyvät poliisin liikkeelle saamiseen ja niin edelleen, mutta pyrkimys pitää olla voimassa. Sitten herra kuka eurooppalaiset näköalat ehdottomasti. Olen aina vaikuttunut eurooppalaisten näköalojen voimasta. Länsi-Balkanilla puhutaan sitten Etelä-Kaukasuksesta, puhutaan sitten Ukrainasta. Me te parlamentaarikkoina te olette unelman edustajia monille mailla, jotka ovat rajojen ulkopuolella. Ja tämä unelma on sellainen, jolla on voima muuttaa heidän yhteiskuntiaan. Ja jos unelma otetaan pois, niin pelkään, että muut voimat, ehkäpä panjasmaiset voimat pääsevät vallalle Joten eurooppalaisen perspektiivin ylläpitäminen laajemmalla alueella EUn ulkopuolella on mielestäni erityisen tärkeää meille ja, meidän, ja heidän vakaudelle. Ja erityisesti Länsi-Balkanilla ja Kaakkois-Euroopassa se on ydin asia. Ja kiitoksia myöskin ystävällistä sanoistanne. Kiitoksia ministeri. Nyt on vielä kymmenkunta puheenvuoroa. Herra ministeri on jo tavallaan loppuvaiheessa, että nyt vain kysymyksiä puoli minuuttia. Seuraava puhe. Thank you, Chair, Mr. Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri. Haluaisin aloittaa ilmaisemalla arvo, arvostukseni liittyen teidän osallistumiseen itäiseen kumppanuuteen. Nyt kysyisin Valko-Venäjän ihmisoikeusloukkauksista, niin hän, tämä haluaa kuulua kumppanisopimuksen alueeseen. Kuten ehkä tiedätte, viime tammikuun katumieliastokseen lähdettiin leireille 11 ihmistä ja vankilat tuomioita tuli ja aktivisteja on ollut pidätettyinä odottamassa oikeusjuttua. Haluaisin, että ottaisitte ihmisoikeusrikkomukset ja poliittiset vangit mukaan neuvotteluihin valko kanssa ja tekee isä. monsieur le président, monsieur Bilt. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Bills, ehkä ei ole mahdollista tehdä paljonkaan Lähi-idässä, mutta jotakin siellä voidaan kyllä liikutella. Ajatellen tietysti Syyriaa, jonka otitte tuskin esille. Tämä on tärkeää ajatellen suhteitamme Libanonin kanssa, Iranin kanssa ja ehkä myös Palestinan kanssa. Joten asioitussopimus on jäädytetty. Nyt uudestaan Sarkosi otti sen esiin Onko teillä aikomusta viedä asiaa eteenpäin ja kuuluuko tämä Gimnisin ähm, agendaan 4. syyskuuta? Honorevole. Eh. Kiitoksia, Rovade Keiser. Sitten Kumut Saakos. Solo domanda. Vain puoli minuuttia. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, en oikein oikein ymmärtänyt teidän viittaustanne eh, Kreikan diktatuuriin. Oliko se keino oikeutta, yrityksenä oikeutta laiton mehittäminen? 25 vuoden ajan eu alueella? Olisi tärkeää, että täsmentäisitte vastaustanne. Herra ministeri, ei ole, jos ei ole hyvää, ää, äh, lähettää Turkille kielteisiä viestejä ja sanoa, että ei sillä ole eurooppalaisia perspektiiviä, mutta ei ole hyvä myöskään sitten rohkaista sitä silloin, kun se ei kunneta sitoumuksiaan. Grazie Presidente. Volevo chiederle questo, essendo io tra quelli più preoccupati rispetto... Kysyä. Minä tulen suurta huolta Lissabonin sopimuksesta kun ajatellaan tätä Saksan tuomioistuimen päätöstä, eikä pidä unohtaa tietysti Irlannin tulevaa kansanäänestystä. Eikö tämä liity kyllä ongelma tähän sopimukseen? Pitäisi, kun ajatellaan jatkolaajentumista, ymmärrän kyllä argu, ymmärrän argumenttinne, mutta kun katsotaan kysymyksiä sopimuksessa, eikä laajentuminen pitäisi nähdä kysymyksenä, joka jossakin määrin luo enemmän sisäpoliittisia ongelmia, kun se pystyy niitä ratkaisemaan tässä vaiheessa. Eikö olisi hyvä ajatus pitää pientä paussia ennen kuin laajennetaan ete- enemmän itäänpäin? Kiitoksia sitten Van Vaalen Halderyhmästä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Kyproksesta on puhuttu paljon. Myös kyproslaiset ovat siitä puhuneet. Mutta minulla on kysymys. Meillä on tämä Ankaran protokolla ja Viennan sopimusoikeutta koskevaan yleissopimuksen mukaan sopimus täytyy täytäntöön panna. Miten te Ruotsin puheenjohtajakauden aikana ää, kannustatte Turkkia täytäntöönpanemaan Ankaran protokollaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen aan de minister. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kysymystä ministerille. Ensiksi Turkkiin liittyen ottaen huomioon, että tarjouksen täytyy tulla vuoden loppuun mennessä. Täytyy odottaa, mitä, mitä kaksi johtajaa saavat neuvottelussaan aikaan. Mutta onko tuo teidän lähestymistapanne? Odotatteko todellakin vasta no, tätä lop- neuvottelutta loppuun ennen kuin liikahdetaan Turkin suhteen? Ja sitten Honduras. Hondurasin suhteen useampia yrityksiä on mennyt mynkään. Ja kuinka pitkälle EU on valmis menemään ratkaisun löytämiseksi? Kiitoksia paljon, että herra ministeri Bild painotitte, että, että ihmisoikeudet haluatte vahvemmin keskiöön tuoda. Se on myös tarpeellista, sinä tuemme teitä, koska EUn uskottavuus ihmisoikeuskysymyksissä kysymyksissä on myöskin kärsinyt varmasti koska EU-valtiot ovat olleet osa vastuussa ihmisoikeusloukkauksista terveysvastaisessa kampanjassa, jota tämä on koskenut myös EU-aluetta. Nyt katsotaan, että Yhdysvaltain hallitus on nyt oppimassa virheistään ja tekemässä uudistuksia, ettei tämä enää tapahdu. Nyt kysymys teille. Mitä Ruotsi puheenjohtajana ajattelee tehdä, että myös eurooppalaiset valtiot ottavat vastuuta näistä hyvin dokumentuista ihmisoikeusloukkauksista terrorismin torjunnassa. Parola all'onorevole Prodi. Presidente, thank you, uh, Mr. Minister, for your... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän teitä, herra ministeri, teidän valmiudestanne keskustella. Haluaisin puhua ilmaston lämpenemisestä. ja kielteisistä seurauksista. G14, koska minkäänlaista ehdotusta sieltä ei saatu. Mielestäni me tässä osoittamme eurokeskisyyttä, emme ota huomioon kehitysmaita. En ymmärrä, miten voimme saada aikaan globaalin sopimuksen ilman heitä, kun epätoivoisesti kuitenkin tarvitsemme tällaista sopimusta. Kiitoksia. Nikolas. Onnittelut teidän puheenjohtajuutanne alkamisesta. EU ei voi vaikuttaa Kyproksen neuvotteluihin, mutta sen kädessä on kuitenkin Turkin EU-jäsenyys. Ja kysyisin, eikö puheenjohtajamaa voisi tehdä Turkille selväksi, että ratkaisut täytyy löytää akkiin puitteissa ja että Turkin täytyy vähentää joukkojensa, miehitysjoukkojensa läsnäoloa Kyproksella, mitä tulee maahanmuuttoon ja laittamaan maahanmuuttoon. Puheenjohtajamaan pitäisi sel- tehdä selväksi myöskin että Turkille, että siirtomaa asenne Kyprokseen ei käy. Herra Howard. Onnittelut herra Bild kun puhuitte näin vahvasti ja viittaan myös toimiin, kun olette puolustaneet Irlannissa, Iranissa brittiä raskaisia vankeja. Haluaisin Georgiasta jatko, näkemyksen siitä, että huolimatta siitä, että he eivät ole asseissa, he kuitenkin ovat hyvä peloitte. Ja kun ajatellaan suhteitamme Venäjään, voisitteko te nähdä mitään edistystä tässä asiassa. Ajatellen Etelä-Ossetian tilannetta ja Abhasiaa. Intervento con... Viimeinen puhuja, joka sitten herra Gomez. Minister, do you... Rova Gomez. Ainoa ääni, joka me kuulemme täällä, on Paavin ääni turvallisuusneuvoston uudistamisesta. Onko teillä seuraavassa yleiskokouksessa mitään näkemyksiä? Sanoit, että ei ole, teillä ole ollut aikaa Afrikalle, mutta Afrikassa on erityiskysymys, joka on erittäin relevantti turvallisuudelle, laille ja ihmisoikeuksille. Ja, ja Omar Bashirin ää, tuomio, ihmisoikeustuomioistuimen vieminen. mitä sillä rintamalla tapahtuu? Pahoillani muiden kollegoiden puolesta, mutta käytin nyt tässä tiukkaa mittatikkoa. Siis jos ette pyytäneet ajoissa puheenvuoron, ette saaneet muut sitten ikävä kyllä ovat kärsimään aikaan rajallista. Myös ministerin aika nyt annan puheenvuoron loppupäätelmiä vastaan loppupäätelmistä ministerille. Pyrin pomaan nopeasti. Sitten EUn ääni turvallisuusneuvoston uudistamisesta puuttuu selkeästi. Siitä syystä, että näkemykset EUssa ovat niin risti vastakkaisia. Jotkut pysyvät turvallisuusneuvoston jäsenet, niillä on yllättäen tietynlainen näkemys ja toisella taas toisenlainen. Tässä EU ei ole onnistunut puhumaan yhdellä äänellä. Ja jos kysytte, tuleeko EU puhumaan yhdellä äänellä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana, niin täytyy sanoa, että suhtaudun aika pessimistisesti mahdollisuuteen kuuden kuukauden sisällä saada tämä näkemys. Mutta kansainvälisen äh, icc tukemisen suhteen tämä on hankala kysymys myös liittyen Sudanin, siihen rauhanprosessiin, joka me haluamme nähdä Sudanissa, Darfurissa. Tämä kysymys etelästä ja pohjoisesta maassa sisällä huolestuttaa minua enemmän ja tulevat vaalit ja väestölaskenta ja kykenemme sinne sinä, mutta, mutta meidän tukemme Haagille täytyy olla tietysti selkeä. Valko-Venäjä, me tulemme, unioni tulee tapaamaan herra Moratinovin valko ulkoministerin tiistaina. Moratian, anteeksi. Ja voin vakuuttaa, että nämä asiat ovat esityslistalla kor- korkealla. Meillä oli alustavia keskusteluja ja komissio sen Waldner oli paikana keskustelussa Lukashenkon kanssa. Jotkut ovat keskustelleet hänen kanssaan, minä en. Mutta äänen sävymme tulee olemaan selvä. Lähi-idästä. Kysymys oli tästä Syyriasta. Varaolkoministeri oli tässä äskettäin Damaskuksessa neuvotteluissa. Me haluamme jatkaa tuota näkökulmaan liittyen mahdolliseen rauhanprosessiin. Tämä on tärkeää Lebanonin ja Israelin suhteen. Ja, ja Iranin suhteet. Sitten kokonaisuudessa on aika merkittävä kysymys. EU-rikkomukset, no ihmisoikeusrikkomukset EU-maissa, kyllä ne ovat mukana. Tehokkain instrumentti meillä tässä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonka vankka tukia minä olen. Meillä on vahvin ihmisoikeuksien suojelukeino maailmassa. Ja tähän tietysti kuuluu Venäjäkin mukaan. Minä olin Euroopan neuvoston puheenjohtaja kun aikaa Espanja ja Slovenia. Me kaikki pyrimme vahvistamaan näitä mekanismeja. Meidän täytyy tehdä varmaksi, että ihmisoikeustuomioistuin saa tukea Ei Ruotsikamme kaidenkeli kelialle. Mekin häviämme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa juttuja. Mekin olemme rikkoneet oikeuksia, eivät ne ehkä kaikkein suurimpia rikkomuksia ole, mutta pienetkin täytyy ottaa hommia, Niin joudumme aina ajoittain muuttamaan lainsäädäntöä, hävittämme näitä juttuja. Mielestäni se on hyvä juttu. Kun menen muihin maihin, minä kykenen sanomaan, että, että emme me saarna teille. Nämä ovat instituutioita, jotka päätävät meihinkin, ja meidän täytyy noudattaa niiden päätöksiä. Sitten tämä Ankara-protokolla, sitäkö te tarkoititte sopimuksella? Ankara-protokolla te varmaan tarkoititte. Sanoin liittyen neuvoston päätökseen, että meidän täytyy pitää niistä kaikista kiinni. Taisipa vastata tuohon kysymykseen. Honduras, me olemme mielestäni tehneet oikeita asioita siellä. Olemme tukeneet presidentti Arjasia. Hänellä on tavallaan epäsuora mandaatti Amerikan valtioiden organisaatiolta, OSLta. Hän on Nobelin rauhan palkinnon voittaja ja, ja laajemminkin filosofisesti meillä on vastuumme rauhasta, demokratiasta, turvallisuudesta. Ja toivon, että Euroopanissa Euroopan instituutiot tulevat vastaisuudessa olemaan tehokkaampia rauhan ylläpitämiseksi meidän maailman kolkassamme. Toivon, että Amerikan valtioiden organisaatio, Afrikan valtioiden organisaatiot ja muut kakkosasian valtioiden organisaatio järjestöt ovat, että niistä tulee tehokkaampia tällä alueella niin, että kun ne pyrkivät ratkaisemaan konflikteja omilla seudullaan. Minun taipumukseni ajatella ei yleensä, että meidän pitäisi puuttua peliin, vaan meidän pitäisi tukea näiden alueiden organisaatiota, niin kuin me odotamme niiden tukevan meitä. Sitten kysymykset vapaa-kapaneuvotteluista. Sanotaan vähän edellinen kysymys. Ilmastonmuutos, en nyt siitä tule puhumaan. ja tulen välittämään viesti niille, jotka ovat suorempaa neuvottelussa mukana. Ja sitten Georgia. Olin siellä päivän ajan nähdäkseni, miten äh, ra- rauhan ne siellä ja jos, ajat, jos ajattelee hankalia missioita, meillä on ollut Chad ja Keski-Afrikan tasavallan missio oli erittäin tiukka mandaatti hankalassa tilanteessa ja onnistumme siirsimme mandaatin sitten Yhdysvalloille iltaisen kenraalin johdossa. Tuli ruotsalaisia, ranskalaisia, suomalaisia, belgialaisia joukkoja. Me osoitimme poliittista ja sotilaallista kapasiteettia. Kuka muu ei olisi tehnyt näin. Meillä on Atalanta-missio Aaden, Aadenlahdella. Sitäkään ei voitu pari vuotta sitten ajatella, mutta se toimii. Ja se on tuloks, melko tuloksekas siellä. Me saamme tuloksia alueella, jossa ennen ei ole tuloksia saatu. Ja IMM suhteen joukot otettiin erittäin nopeasti käyttöön. Kymmenessä päivässä, kahdessa paik- viikossa olemme paikan päällä. Meillä on nyt 400 ihmistä. Heidän työnsä teki vaikutuksen meihin. He ovat asettomia. He ovat, heillä on valvontatehtävä. Heillä on merkittävä vaikutus erittäin räjähdysalttiin tilanteen vakauttamiseksi hallinnollisella rajalla Abhasian ja etelä asetien rajalle. Tilanne olisi erilainen ilman heitä. Tämä sanottua, niin heidän mandaattinsa on kattaa Georgian koko alue. Oli ilo huomata, että ottavat tuon mandaatin vakavasti. Heillä on patrulleja kautta Georgian, missä he kykenevät toimimaan. Mutta tiedämme, että Etelä-Osasiasta ja Abhaasiasta kaikki kansainväliset organisaatiot karkoitettu sodan jälkeen. Se on pahoiteltavaa. Meidän täytyy tietysti eh, kaikkia keinoja tukeaksemme ihmisoikeusjärjestöjä, humanitaarisia organisaatioita asiassa osastiassa. Ja meidän pitää painottaa IMMn oikeutta valvoa tilannetta Abhaasiassa ja Etelä-Ossetiassa, mutta tältä päätöltä tämä toteutui nopeasti. Meillä on politiikkaa, joka on tärkeää, vaikka meillä ei olisi lyhyen aikavälin tuloksia, koska me paalutamme linjamme tulevaisuutta ajatellemme. Toivottavasti saamme YK kautta mandaatin jatkaa toimintaa Georgiassa, mutta tässä on tämä periaatteellinen kysymys, joka on erittäin tärkeä kaukasuksen pitkän aikavälin konfliktin torjunnan kannalta. Kiitos. Kiitämme vilpittömästi ministeriä hän antoi todella kattavia, tarkkoja vastauksia. Haluaisin kiittää kollegoja, jotka osallistuvat tähän laajaan keskusteluun. Mielestäni tämä osoitti sitä, että meillä on täällä hyvä yhteistyösuhde. Toivottavasti jatkuu tulevina kuukausina äh, Ruotsin puheenjohtajakaudella niin kuin olemme nähneet ulkoisen politiikassa, tällainen on varsin tehokasta. Kiitoksia jälleen kerran, herra ministeri, kiitoksia kaikille muille kokous jatkuu sitten, kun olemme hyvästelleet ministerin. I'm really admirated for to La riunione prosegue con alcune comunicazioni di servizi con gli ultimi due punti all'ordine. Ja nyt siirrytään esitellistään kahteen viimeiseen kohtaan. Teillä on jaettu kaksi sihteeristön valmistelemaa dokumenttia. Toiseksi, toinen on ainoastaan englanniksi, joka koskee yhteisen, tämän valiokunnan kehitystä. Ja sitten tämä toinen on InfoKit, joka käsittelee valiokunta meritoimialueita ja kertoo, miten me toimimme ja kertoo, mitä tuoleman pitää toimissamme. Se on tällä hetkellä vain englanniksi, mutta se tullaan kääntämään kaikille muille kielille. Täytyy myöskin kertoa teille, että puheenjohtajan kokous tänään päätti antaa herra Petelelle tehtävän olla esittelijänä Tajikistanin kumppanuussopimuksen kanssa. Nämä Knights Autenbrook on saanut tehtäväkseen budjettimietinnön 2010. Ja tulevien kokousten aikataulukin on kiertetty teille, joten hypätäänpä suoraan seuraavan esityslistan kohtaan. 2010 talousarvion liittyen ja oman valiokuntamme osalla. Tai anna Rova Näitz-Attenbrokille puheenvuoron. Uh, president, dear colleagues, thank you very much. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitoksia kovasti. Heti alussa minun täytyy pyytää, pyytää teitä olemaan tässä kärsivällisiä, koska olen laatinut lausunnon tässä, tämän laus, lausunnon, joka liittyy mietintöön. Jatkan tässä edeltäni työtä Istvan, Senti, Istvan Sentivaani, mutta ikävä kyllä häntä ei valittu uudestaan ja tämän takia tämä paikka oli perittävänä ja minua pyydettiin se ottamaan vastaan. Siis teen tätä nyt, vaikka talousarvio ei olekaan ihan vahvinta aluettani, mutta silti teen tässä parhaani. Me olemme kierrättäneet jo tänään ja kiitänkin sihteeristöä valiokunnasta ja myös omia työntekijöitäni kaikesta heidän myöntämästään avusta. Olemme kierrättäneet tässä kahta asiakirjaa, lausuntoluonnoksen meidän valiokunnastamme koskien ähm, ja sen on tarkoitettu siis budjettivaliokunnalle ja sitten on tällainen työasiakirja jossa on joukko huomioita. Mit to you and already a number of... Ja sitten on vielä on jo joukko tarkistusehdotuksia, joita olen teille ehdottanut. Ja luonnollisesti teidän pitää päättää, mitä näille teette ja haluatteko jättää vielä muita tarkistuksia. Jos sen erehdy, niin aikarajan 25. 8. Siihen mennessä voitte vielä esittää tarkistuksia. Mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä aspekteja tässä, näissä eri budjetin osissa, mitä tulee otsakkeeseen neljä. Kaikkein hämmästyttävintä on se, että kaiken kaikkiaan puuttuu varoja. Kuten tiedämme, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tällaista sattuu. Ja sekä komissio ja vielä enemmän neuvosto tekevät tämän, koska he ovat sitä mieltä, että vuoden aikana voi syntyä tällaisia hätätilanteita, yllättäviä tapahtumia. Ja silloin sitten eri yksiköt tekevät kaikkensa ja mahdottomaankin löytääkseen, raapiakseen rahaa kokoon jostakin, mistä ikinä laatikosta, vaan sellaista löytyy. Ja sitten sen kanssa rynnätään parlamentin, jossa voidaan hyväksyttää tämä päätös ajoissa. Ja meistä tämä ei ole hyvä tapa pitkällä aikavälillä hoitaa talousarvioasioita, eikä se ole hyvä pohja myöskään sille, että voitaisiin kehittää johdonmukaisesti pitkän aikavälin politiikkaa Joten sitoumusten vähentyminen selittyy osittain sillä, että on rahoitettu tätä elintarvikevälinettä, joka hyväksyttiin 2008 joulukuussa. Ja määrärahoja on tullut aivan erityisesti 2009 talousarviosta 47 prosenttia yhdestä mi- miljardista vain 17 prosenttia on jäljellä vuodelle 2010 ja sen talousarvioon. On myös varsin hämmästyttävää ja minun mielestäni mahdotonta hyväksyä. On tämä aivan epärealistinen vähennys, vähentäminen rahoituksessa Palestiinan kohdalla. Meidän pitäisi todellakin korostaa sitä, että pääbudjettimenettely menettely pitäisi olla pohjana meidän työllemme, niin kuin minä sanoin. Tämä ei ole ei ole kovinkaan vakavaa toimintaa, jos epärealistisesti lasketaan summia, vaikka hyvin tiedetään, että seuraavien kuukausien aikana tulee olemaan välttämätöntä lisätä summia ja löytää rahat sitten jostakin muualta. Joten tämä oli toinen huomioni. Sitten komissio huomauttaa, että kokonais summa maksumäärärahoissa, joita on vaadittu, on alemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina, koska nämä maksamat käyttämättömät määrärahat ovat myös vähentyneet huomattavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että poliitikkojen täytäntöönpano on siis tavallaan on parantunut huomattavastikin. Ja toivon, että tämä on oikea tieto. Sitten 220,8 miljoonaa euroa, noin 2,8 otsakkeesta neljä on pantu marginaaliin ja se on budjettikaton alla. Tämä tuntuu isolta summalta, aikamoista liikkumavaraa mutta meidän pitäisi verrata sitä siihen seikkaan, että komissio on ilmaissut aikomuksensa lisätä todellakin määrärahoja Palestiinan kohdalla, niin kuin pitäisikin tapahtua. Samoin mahdollisesti se lisäisi määrärahoja Kuuban, Georgian, Kosovon ja e- myös ehkä liikaa. Enemmän tukea tulisi Kyproksen yhdentymisprosessille ja aloitteille, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Kaikkia näitä asioita pitäisi rahoittaa juuri tästä marginaalista, joten jo, nämä on tavallaan jo korva merkitty pitkälti, joten ei ole mitenkään vakalisautettavaa, että tätä esitetään tällaisena liikkumavarana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lisävarat ajatellen muita prioriteetteja tai odottamattomia tapahtumia, on kyllä sitten luonnonkatastrofeissa tai mistä ikinä tahansa vuoden 2010 aikana, niin silloin meidän on kyllä vaikea vastata tällaisiin tapahtumiin taloudellisen keinoin. Neuvosto on vähentänyt otsakkeessa neljä sitoumusmäärärahoja 89,11 miljoonalla eurolla ja vähentänyt maksumäärärahoja 259 miljoonalla – ja ylikin, ja näin lisännyt marginaalia, joka on jäänyt komissiolta 300 miljoonaa suurin piirtein. Komissio on pannut tämän 220,8 miljoonan neuvosto on lisännyt tätä 309,90 miljoonaan. Komission alustava talousarviosta ehdottaa kokonaissummaksi 7,9 sitoumuksissa, josta sitä voidaan verta 8,9 miljardiin euroon viime vuonna. Tästä on vähän 2,3 prosentilla ja maksumäärärahat, joita ehdotetaan tarkoittavat sitä on vähennetty 7,9 prosentilla. Kokonaisrahoitus EUn naapuruuspolitiikalla ja kumppanuuspolitiikalla on vain hiukan alemmalla tasolla kuin vuonna 2009. Tämä vähentä, vähennys voidaan selittää sillä, että on ollut varmaan epärealistisen alhaisia sitoumusmäärärahoja, Palestinassa maksumäärärahoja, mutta tätä minä jo käsittelinkin sitoumukset eurooppalaiselle demokratia- ja ihmisoikeusvälineelle, samoin sitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat koskien jäsenyyttä valmistelevaa välinettä ovat myös alemmalla tasolla 2010 kuin olivat 2009. Kuitenkin pitäisi panna merkille se, että kun ajatellaan vuotta 2010, 100 miljoonaa euroa on lainattu naapuruspolitiikalle tältä jäsentä valmistelta välineeltä ja muista vastaavista välineistä, että voitaisiin rahoittaa tätä elintarvikerahastoa. Mm, Tämä sitten maksetaan takaisin 2011-2013 kaudella. Tämä on esimerkki siitä, mitä tapahtuu silloin, kun määrärahat eivät ole kohdallaan. Silloin sitten vuoden aikana asioita sattuu. Lainataan rahoja muista lähteistä ja sitten tietysti täytyy luvata, että ne myös maksetaan takaisin jossakin vaiheessa, joten edessä on eteen tulee tällaisia lukuja ja sellainen budjetti, jotka tavallaan joiltakin osin liittyvät liian vähän siihen. on todellisuutta vuonna 2010 ja minä uskon, että ei tämä ole hyvä pohja, terve pohja jolta voidaan laatia talousarvio. Neuvosto on ehdottanut myös sitä, että vähennetään hallinnollisia menoja eri kohdissa. Minä uskon, siis voin kuvitella, minkä takia neuvosto näin tekee uskon, usko, että tämä on helppo tapa toimia. On tällainen budjettikohta. Hallinnolliset menot, se poistetaan nämä rukset päälle, koska he ovat sitä mieltä, että tästä ilmankin tullaan toimeen. Mutta samalla me haluamme kaikenlaisia erilaisia politiikkoja, jotta niitä asianmukaisesti täytäntöön pannaan. Ja niiden pitäisi tulla myös tehokkaasti täytäntöönpanoon ja ripeästi täytäntöönpanoon. Ja kun on sitten riittävä riittämätön määrä hallinnollista henkilökuntaa hoitamaan asioita, niin silloin mikään ei toimi. Joten lopuksi, jos vähentää hallinnollisia kuluja liikaa, niin silloin vammauttaa tavallaan koko omaa politiikkaa. Emmekä usko, että tämä on kovin hieno idea. Sitten esitän myös sellaista tarkistusta, jossa lisätään varoja budjettikohtaan 0,803 äh, Itämeren strategialla tällä hetkellä. Murtekohta on ilman minkäänlaisia varoja, mutta me uskomme, että sille pitäisi jo myöntää jotakin varoja, määrärahoja. Kollegani tältä alueelta ehdottavat, että pantaisiin 20 miljoonaa tähän budjettikohtaan, ja henkilökohtaisesti pidän tätä ehkä hiukan liian runsaana summana, joten ehkäpä syyskuussa sitten voisimme päättää, mitä aiomme tehdä. Joten kollegat, tässä tuli joukko kommentteja. Tarkistukset, joita ehdotan, niiden tarkoituksena on saada mukaan tiettyä uutta realismia näihin ehdotuksiin – mitä tulee sitoumusmäärärahoihin, samoin maksumäärärahoihin. Kiitoksia teidän huomiostanne. Kiitoksia, Rovanet. Galena. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tuen kaikkea sitä, mitä kollega Navits sanoi. Viime vuosina olen useasti käsitellyt budjettia myös, koska budjettivaliokunnassa olen ollut mukana. Yleinen vaikutelmani on se, että kaikissa asiantuntijavaliokunnissa käsitellään intensiivisesti näitä lukuja. Sitten budjetista neuvottelun jälkeen joskus päätetään, mutta tämä on tällainen väläys vain kun tästä päätetään ja sitten sen jälkeen asiat menetään eri tavalla ja tulee komission pyyntöjä muutoksia ja komissiolle pyyntöjä tehdä muutoksia ja yksi on tietysti otsake neljä, ulkoiset toimet ja siellä on tämä kroninen alirahoitus ja luonteenomaista se on myös Palestiinan kohdalla – Ihan näiden kaikkien vuosien ajan säännöllisesti on budjetin yli menty tässä toteutuksessa. Ja sitten on, sen vuoksi ollaankin koko ajan sanottu, että jotta tämä voitaisiin saada realistisemmalle pohjalle, niin komission pitäisi saada aikaan monivuotinen lähestymistapa ettei se olisi näin epärealistinen, nämä, ettei se sitten epärealistisia lukuja, joita sitten joka toinen viikko pitäisi, pitäisi tehdä oikaisukirjelmiä tai saada komission jäseniltä oikaisukirjelmiä, joita uudet päätökset ovat taas tehneet, vaatineet. Eli kritiikkiä, kritiikin Palestiinan kohdalta jaan täysin kohta viisi ehdotuksessa olen samaa mieltä senkin kanssa, jossa kun puhutaan Euroopan ihmisoikeus- ja demokratian väline sen määrärahojen alentamista. Meillä on kaikki syy ajatella sitä, että välinettä voitaisiin käyttää tehokkaampi, Ja tässä iskusanaa, iskulla on se Iran. Emme halua nähdä huonointa mahdollista skenaariota, vaan toivottavasti muutoksia sisältä käsin. Ja käyttäkäämme nyt tätä välinettä lopultakin, koska mehän aina sanomme, että kyllä tämä on se väline, jota voidaan käyttää ilman äh, asiassa olevan hallituksen suostumusta. Ja todellakin kansalaisyhteiskunnan tukemiseen Iranissa tai asianajien tukemiseen, jotka ihmisiä siellä puolustavat, että et, en usko, että hallituksen suostumusta siihen saataisiin, mutta juuri sen takia se väline onkin olemassa. Iranissahan tarvitaan kyllä rahaa ja juuri tämä lähestymistapa, että siinä määrärahoja pienennetään, niin se on väärä ja sen vuoksi myöskin tuen tätä kohtaa. Ajattelen, että tässä voisin muutaman tarkistuksenkin tehdä, jotta tekisin asian vielä selvemmäksi. Grazie, onorevole Galler. Kiitos. Monet, monet. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, erityisesti kun hän totesi, että on annettu liian vähän varoja tähän kohtaan budjettia. Ja sama koskee näihin marginaalikysymyksiin. Tai jätetään tavallaan ilman marginaaleja parlamentti ja budjettivallan käyttäjä, mitä tulee tapauksiin uusiin tapauksiin, joita pitäisi kuitenkin rahoittaa budjetista. Näin ei voida tehdä. On vaikea selittää, että EUn rooli kasvaa ja, niin, ja kuitenkin budjetti ei sitä todista. On vaikea selittää, miten EU selittää, että vähennetään kuitenkin määrärahoja elintarvikevälinettä ei voida rahoittaa muista toiminnoista. Monissa maissa, omassa maassakin on ponnisteltu sen puolesta, että voitaisiin käyttää uusia varoja elintarvikekysymyksiin. Ja lopuksi Latinalaisesta Amerikasta jälleen. Nimittäin budjeti... Tässä on monia PM-kohtia latinalaiselle Amerikalle ja haluaisimme hiukan selitystä komissiolta, minkä takia näin on. ora la parola la collega Losi. Losin. Ja, es wurde ja vielfach von der chronischen Unterfinanzierung. Tästä kroonisesta alirahoituksesta budjetissahan on usein puhuttu. Lasso Sojanin mietintö ja nyt Ruvaneitsin mietintö molemmissa todettiin, että todellakin kunnianhimoisempia budjettipäätöksiä tässä tarvitaan, jotta EUn roolia erityisesti talouskasvun osalta, työpaikkojen luomisen osalta ulkopolitiikassa. Pitäisi ottaa aktiivisen raportilta, haluaisin tiettyjä ehdotuksia, että miss miten voimme tämän tehtävän toteuttaa. Näiden tarpeellisten ulkopoliittisten määrärahojen niin siinä ei pitäisi alueella aseisiin investoida, vaan niin kuin köy- naisten oikeuksien tukemiseen, köyhyyden poistamiseen, ekologisiin muutoksiin, terveyteen, näihin pitäisi satsata. Budjetti EU 28 kohta 3, niin siinä budjet- budjettiin voidaan ottaa, tai siinä kielletään näiden militaaristen kulujen ottaminen sinne. Se täytyy ottaa täysin huomioon. On muutamia esimerkkejä, joita täytyy katsoa, kuten Galileo, satelliittijärjestelmä tai Afrikan rauhanväline tässä yhteydessä. Sitten nousee se kysymys esille, että miten paljon rahaa otetaan maataloudesta ja muista budjettikohdista Galileo 2010 ja onko Kalinan rahoitus sovitettavissa yhteen se, että kielletään sotilaisiin projekteihin rahan antaminen, mitä, mihin Afrikan rahoivälineen raha käytetään, käytetäänkö sitä vain suoraan köyhyyden juurimiseen. En halua kaikkia alueita käsitellä nyt yksityiskohtaisesti, jossa voisi olla mahdollisuus sotilaalliseen yhteyteen EU-rahojen käytössä, mutta GMS ja Ateena väline mahdollisena epäiltyinä. Meidän pitää näillä alueilla ryhtyä toimiin, jos rahoitusta käytetään vain siviilikohteisiin sovelluksiin, niin enemmän rahaa jäisi sitten eri asioihin, joihin haluammekin käyttää rahaa. Kiitos. Ja nyt Salafrankalle. Kiitoksia puheenjohtaja totta, tässä on edessä tällainen tyypillinen tapaus budjettikäsittelyissä. On tapahtunut vähennys, joka vaikuttaa. Tässä esittelijä esitteli var, varsin selkeitä e- summia sekä maksu- että sitoumuspuolella puheenjohtajassa seuraisin tässä herra Galeria ja hänen kantojaan pyytäisin selvennystä ajatellen menettelytapaa. Tässä on kaksi asiakirjaa lausuntoluonnos, ymmärtääkseni siihen voidaan tehdä tarkistuksia 25. päivän saakka. Sitten toinen työasiakirja liittyy tarkistuksiin, joita esittelijä on tehnyt. Ymmärrän kyllä, että valiokunnan jäsenet voivat muuttaa tätä lausuntoluonnosta. Ja toisaalta, niin kuin aina, avataan tavallaan aikarajaa johon liittyy tiukat numerot jotain jokaista budjettikohtaa. Herra Galerio selvästi ilmaisi meidän poliittisen ryhmämme kannan ja, ja nämä argumentit, joita esittelijä myös esitti. Yksinkertaisesti haluaisin sanoa, ja tähän viittasi myös ministeri tänä iltapäivänä, ymmärrän, siis on erittäin tärkeää korostaa Välimeren unionia ei pääsi, ja muut apulaispäästöt ole, ole vielä viroissaan. Ministeri puhui myös siitä, että täytyy saada vauhtia ulkoiseen edustamiseen EU-ssa. Me tulemme saamaan tiedonannon, joka, joka, jonka neuvosto hyväksyy ja antaa komissiolle, jotta saadaan aikaan tällainen ulkoinen, ulkoisen toiminnan palvelu, mikäli nyt Lissabon sopimus tulee voimaan, ilmeisesti ei, tähän ei liity mit, ei ole budjettivaroja olemassa, jotta voitaisiin to- toteuttaa tämä käytännössä. Mielestäni tässä tehtiin hyviä kommentteja äh, Palestiinasta ja lähi esittelen sulla, ja mielestäni tämä prioriteetti, joka on annettu eurooppalaiselle ihmisoikeusvälineelle, oli myös oikea kommentti tänä aamuna pystyä sain puhua kollegani herra Brokin kanssa ihmisoikeustilanteesta Tsetseniassa. Siellä on tehty joitakin, siellä on tehty joitakin matkoja. Olisi hyvä, jos me voisimme tutkia ja tutustua siihen, että voitaisiin tehdä tarkistuksia, jotta voitaisiin vahvistaa toimintaa, tiedottamista tällä alueella. Tavallaanhan se liittyy näihin viimeaikaisiin murhiin, joita on tapahtunut puheenjohtaja. Tällaisia kommentteja haluaisin tehdä ja pyytäisin, että selvennettäisiin tätä menettelytapaa, mitä tulee tähän lausuntoon. Varsinaisesti ymmärrän, että tarkistuksia voidaan siis esittää siitä. Ja sitten nämä tarkistukset tehdään eri budjettikohdista. Kiitoksia. Mm, a Kiitos. Voin vastata tuohon kysymykseen nopeasti kuunneltuani sihteeristöä Tarkistuksia voi tehdä neitsimietintöön 25.8. asti ja sitten koko 2010 budjettiin. Mutta 25.8. päivämäärä on sitova päivämäärä ottaen huomioon, missä vaiheessa mennään. Tämä mietintö täytyy nimittäin hyväksyä toinen syyskuuta. Nyt Hautala. Puheenjohtaja, kiitos. Eh, voin varmasti sanoa vihreiden ryhmän puolesta, että olemme hyvin tyytyväisiä Rouva Neitsin lausuntoluonnokseen. Ja sitten erikseen ihmisoikeusalivaliokunnan puolesta eh, olen erityisen tyytyväinen siihen, että hän korostaa tätä eh, demokratia- ja ihmisoikeusinstrumenttia. Ja mielestäni se on erittäin kustannustehokasta varainkäyttöä ja meidän tulisi todellakin puolustaa tätä budjettilinjaa. Ja e, niin kuin Rouva Neits tässä lausuntoluonnossaan sanoo, niin meidän tulee vaatia, että sitä käytetään joustavasti, innovatiivisesti ja, ja kohdistetusti. Ja ryhmämme tulee tekemään tästä tiettyjä muutosehdotuksia joissa esimerkiksi korostetaan tämän instrumentin käyttökelpoisuutta Pohjois-Kaukasuksen alueella, jossa kansalaisyhteiskunta on, on suurissa hankaluuksissa. Kiitos, kunnen arvasin sen hautala. Ja nyt puheenvuoro Andri Kienelle. Ačiū pirmininkė. Visiškai sutinku Minä minä kannatan esittelijää ja hänen lausuntoaan budjetin neljäs otsake on se, jossa yleensä varat ovat riittämättömiä. Me haluamme vahvistaa unionin roolia globaalisena johtajana. Nyt kommentoisin Itämeren strategiaa, joka on Ruotsin yksi prioriteeteista tänään – Herra Carl Bildt, ulkoministeri, mainitsi tämän asian. Neuvoston pitäisi vahvistaa tätä strategiaa lokakuussa. Ja sitten meidän pitäisi äh, täytäntöönpanna se, ja me valmistelemme toimintaohjelmaa nyt, joten tuen esittelijän kantaa, että meidän pitäisi omistaa ehkä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 esittelijä, teillä on puheenvuoro kuitenkin tässä ihan lopuksi, mutta haluatteko te tässäkin vaiheessa puhua jo? Anteeksi. Lyhyesti ottaakseni esille, että lausuntoluonnoksessa kohdassa kuusi viimeisellä rivillä pitäisi lukea Continued Financial Assistance Turkin, Turkin ja Kyproksen yhteisölle. No, tässä on joku tietokoneessa tullut. FIBA. Dettaglio, ma come Se on detalje, mutta kuten eräs suuri filosofia on sanonut, paholainen asuu. Näissä pikku yksityiskohdissa nyt komissio pyydän. Kiitos puheenjohtaja. Olen Gary Miller. Mä olen ulkosuhteiden DGn rahoitusjohtaja ja sanoisin uusille jäsenille, että komission rooli tässä harjoituksessa on asioiden helpottajan rooli, joten olemme käytettävissänne budjettityön helpottamiseksi. Koskaanhan se ei ole helppoa. Ja onnettelisin ensiksi Rova Neitsiä nimityksestä tähän hankalaan tehtävään. Ja toistan, että palvelumme ovat hänen käytössään lausunnon laatiessa. Ja DG:n ja tämän valiokunnan ajatukset ovat usein hyvin samalla linjoilla. Yhteistyö on hyvää. Ennen kuin annan Andrew Dicelle DG laajentamisesta puheenvuoron, selittäisin, että minun DG on pääinstrumenteista naapuruusinstrumentit, kehityskoordinointi. Meillä on myös osoitemme ulkoisten toimien monivuotisen budjetin laatimisessa. Ja me myöskin DGnä hallinnoimme esimerkiksi kriisinhallintainstrumenttia ja vakausinstrumenttia. Nämä ovat ne asiat, jotka minua koskevat ja puheenvuoron lopuksi annan DG laajentumisen edustajille puheenvuoron. Aloittaisin valiokunnan yleisestä huolenaiheesta, tästä kroonisesta rahoituksen puutteesta ulkoisille toimille. Se tulee hyvin esille esittelijän asiakirjasta. Joka vuosi tämä tulee esille. Komissio kokee, että ensi vuoden budjettiehdotuksessa olemme asianmukaisesti arvioineet kaikki menosuunnitelmat, joista olemme varmoja – meidän täytyy tehdä ehdotukset jo toukokuussa ja meidän pitää arvioida, mitä ensi vuonna käytetään. Tehtävän hankala. Meillähän on ihan normaali menettely. Toteamme, että ehkä loppuvuodella me voimme sitten korjata ja tarkentaa budjettia. Näin on ennenkin tehty. Se on ehkä vähän ikävää, mutta Kuten ehdotuksissa olemme jo todenneet, me joudumme palaamaan johonkin asioihin. Emme tokkoossa voi olla varmia monia kaikista asioista, jotka hahmottuvat vasta vuoden kuluessa. Jarva Neits on todennut, että Palestina varmasti tulee olemaan isoin kysymys tässä epäilemättä. Yksi se, miksi asian on hyvä, ehdotuksen hyvä palata vuoden aikana, silloin me pystymme myös arvioimaan, mitä muut tuenantajat maailmassa ovat omistaneet asioille. Palestinaan tapauksessa tämä on erityisen tärkeää. Eli syyskuun alussa komissio tulee hyväksymään tarkentavan ehdotuksen niin sanotun korjauskirjeen ja Palestina tulee olemaan osa tätä tarkistuskirjettä. Ja myöskin ilmastonmuutos tulee olemaan osa sitä. Onko rahoitus riittämätöntä vai ei? Totesin, että jos uusia tarpeita ja prioriteetteja syntyy, kun, kuten lähivuosina, viime vuosina tapahtunut, ratkaisu yleensä löytyy. Me löysimme itäiselle kumppanille ratkaisun myöskin tälle ruoka- rahoitusvälineelle. Parlamentti hyväksyi nämä budjettimenettelyssä, nämä budjetissa mukana. Tilanne ei ehkä niin synkkä ole kuin jotkut ajattelevat, mutta totta lienee on, että kun puhutaan tulevien vuosien liikkumavarasta, se on vain noin 150 miljoonaa euroa per vuosi. komission ja Relex osasi siellä on huolestunut ja toteamme esittelijän huomiot liittyen budjetin tarkistamiseen. Tämä on rahoitusnäkymien tarkistaminen 2007-2013 puitteisiin liittyen, kun nuo rahoitusnäkymät hyväksyttiin. Sovittiin, että neuvosto ja parlamentti uudelleen arvioisivat rahoitusnäkymät ja myöskin sitten otsakkeen neljä tilanteen. Kuulen, mitä esittelijä sanoi tästä budjetin tarkistamisesta. Tämä varmaan tulee olemaan tärkeä osa sitä. Tämä ruokarahoitusväline ja parlamentin ilmaisevat huolet liittyen otsakkeeseen neljä. Komissio ilmoitti, että se tulee esittämään kertomukseen osakesta 4 ja tarkistuskirjan yhteydessä syyskuussa tullaan esittämään tällainen raportti, jossa saatte kattavan analyysin tilanteesta 4 ja myöskin liikkumavaran kehittymisestä. Ja nyt esittelijän mainitsemiin yksityiskohtiin ja keskusteluun mainitsemiin. Komissio pitää myönteisenä Äh, esittelijän tavoitetta palauttaa budjetti neuvosto leikkaamalta tasolta. Tämähän on tätä budjetti Bing Bongia. Neuvosto ottaa, haukkaa ensimmäisen palan. Äh, talousarvioesityksessä neuvosto tekee leikkauksia. Parlamentti harkitsee, hyväksyykö se ne. Yleensä näitä leikkauksia ei pidetä hyväksyttävänä. Ja Rava Neitz pyrkii palauttamaan näitä varoja ja komission yleisesti tämä tässä puolessa. Ja maksusitoumuksena pitää palauttaa ensin. Mainitsin erityisesti komission näkökulmasta olisi tärkeää palauttaa ne informaatiopolitiikan ja DCEn yhteyteen. DCIn suhteen. Sitten maksu määrärahat. Ne ovat erittäin tärkeitä, koska ne koskevat sitä, mitä me pystymme maksamaan. Ja neuvosto ehdottaa tässä 500 miljoonan euron leukkausta, joka vaikeuttaisi ohjelmien täytäntöönpanoa merkittävästi. Täytyy ymmärtää, että uudet ulkoisten suhteiden välineet ovat nyt kolmannella vuodella. Ne pääsevät nyt risteilyvauhtiin. Pyrimme kiihdyttämään niitä ja tämän kokoinen leikkaus jarruttaisi pahasti tai saattaa jarruttaa pahasti ohjelmia. Pidämme myös tervetulleena ää, esittelijän ilmaisemaa tukea hallintobudjetille. Ja sitten annan laajentumis DGn kollegoille puheenvuoron liittyen tarkistuksen, jossa ehdotetaan 20 miljoonaa Itämeren strategiaan. Meidän täytyy keskustella esittelijän kanssa paremmin ymmärtääksemme, mitä aikeita hän tällä, hänellä tässä on. Jos aluepolitiikka on tässä inspiraation lähde komissiolla, voisi olla toimenpiteen rahoittamisessa otsake neljä alla, koska tämä on ulkoisin toiminta. Meidän täytyy keskustella ja ymmärtää tämän tarkistuksen tarkoite. Ymmärsin, että Estelia on myös kiinnostunut pilottiprojekteista. Meillä me tapaamme hänet ja käymme läpi, missä meidän mielestä pulmia olisi ja prioriteettien pitäisi olla. Näin tämä Relexin puolesta ja nyt DG laajentuminen. thank you very much. Uh, Uh, <clears throat> my name is... Kiitoksia paljon. on nimeni vastaan rahoitustuesta ja sen koordinoimisesta laajentumisen pääosastolla Rova Dibutsin kanssa, joka on ihmisresursseista vastuussa. Haluaisin puheenjohtaja kiittää siitä, että saimme mahdollisuuden esitellä näkemyksemme ja onnitella tietysti parlamentin jäseniä. Haluaisin myös uudesti, uusina valittuja tai uudelleen valittuja, kuten Rovanoitsia. Todellakin odotamme helmesti yhteistyötä, kuten meillä on aina ollut tämän valiokunnan kanssa. Ja voin onnitella Rovanoitsia, kun hän on ottanut tämän äh, uuden vastuun. Hänen kanssaan olemme tehneet aiemmin erittäin hyvää yhteistyötä. Ja myös tulevaisuudessa tulemme tukemaan tätä työtä. Mitä tulee laajentumiseen, herra Piltinkin esityksen, mikään täytyy antaa oikeita merkviestejä viestejä ehdokasmaille näinä eh, talouskriisin aikana aikoina. Täytyy ottaa tukea enemmän kuin aiemmin, erityisesti kun neuvosto on opetusmielitoista ja eh, hallintobudjettia leikannut. Haluaisin vain heti ottaa esille, että laajentumisen pääosasto on 2010 ehdottanut budjetin kasvattamista eikä pienentämistä, ja tämä on sopusoinnussa monivuotisten rahoituspuitteiden kanssa, jotka vähentämispaketin kanssa aina annamme joka vuosi, ja se on komission velvoitekin epäsäännösten puitteissa. Budjettivähetykset ensin operationaalisissa kohdissa ja sitten kollegani eh, käsittelee hallinnollisia kohtia jotka ovat pienemmät summat kyseessä siellä, mutta ei vähemmän merkitykselliset. Ensinnäkin eh, liittymistä välineen rakenne. Eh, monet sen tuntevat, mutta ehkä eivät kaikki. Kaksi komponenttia julkisen hallinnon, oikeusvaltion ja instituutin kehittämiseen – hyviä naapuri, naapuriväliset yhteydet Turkissa ja länsi palkkanilla nämä kaksi komplementtia, näitä voidaan soveltaa kaikkiin maihin. Sitten on kolme muuta komponenttia, jotka koskevat vain ehdokasmaita ja joiden avulla voidaan käsitellä asioita, kuten työttömyyttä, sosiaalinen syrjäytyminen, investoinnit pk-yrityksiin, ympäristöön sekä maaseudun kehitys neuvosto ehdottaa erityisesti näissä äh, leikkauksissa näissä kolmessa komponentissa äh, rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltiossa, jotka, niissä jäsenvaltioissa, saavat ovat naapurina näitä. Niillä oli siis suuri negatiivinen vaikutus. Ensinnäkin olemme aina, kaikki instituutiot, parlamentikomissio ja neuvosto, aina vaatineet no offense this requires uh, preparation and checks in the countries to ensure sound financial management. Tämä varmistaa kunnollinen varainhoito näissä maissa ja intressien valvonta ennen kuin täytäntöpano voi alkaa. Joten tämän takia varoja on myönnetty näihin kolmeen osaan ja samatun kohdalla ne on pidetty aika matalalla tasolla vuonna 2007-2009 uuden välineen alussa, jotta voitaisiin antaa näille maille aikaa, jotta ne saavat kunnollista operatiivista rakenteen täytäntöpanoa ajatellen hakijamaat ovat osoittaneet hyvää edistystä tällä alalla ja komission pitäisi voidakin näyttää niille vihreää valoa vuoden loppuun mennessä ja näin täytäntöpano voi alkaa. Jos nämä ehdotut leikkaukset neuvostosta menevät läpi, tämä osoittaisi sitä, että ei tunnusteta hakijamaiden ponnisteluita tähän mennessä. Lisäksi näin tämä osoittaa sitä, että solidarisuutta puuttuu, kun ajatellaan taloudellista kriisiä, koska mitä tulee koska tässä pitäisi juuri auttaa näitä maita, jotta voitaisiin vähentää sosiaalista taloudellista vaikutusta kriisin kohdalla. Sitten toinen tärkeä kysymys, jota kovasti esittelijä Neits korosti, on suunnittelun apuväline ja monivuotinen lähestymistapa komissiolaatio-ohjelmia yhdessä hakijamaiden kanssa kolmen vuoden tähtäimellä ja sitten jaetaan varat vuosittain. Tähän täytyy sanoa, että sitoumukset on käytetty sataprosenttisesti Siis tässä on otettu monivuotista ohjelmointia ja tämä vaikuttaa ha- haitallisesti kestävyyteen EUn havussa. Ehkä tulee sellainen vaikutelma, että maksumäärät olivat alhaisella tasolla 2009, itse asiassa näin on, onkin, mutta kuitenkin olemme vähentäneet äh, näitä viivästymisiä ja tämä johtuu myös monivuotista ohjelmoinnista, että maksut vähentyvät vuosien aikana, jo tulee uusia välineitä ja tämä näkyy varsin hyvin vaikka rakennerahastoissa EU-ssa. Sitten antaisin puheenvuoron Rova Dibudzille. Hän puhuu hallinnollista menoista ja sitten vastaan osin kysymyksiin. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä on painottanut tuota tärkeää, että meillä on riittävästi henkilökunta päämajassa ja delegaatiossa, jotta operatiivinen budjetti täytetään pannaan hyvin. 2000 kymmenen vuodelle komissio on pitänyt pientä lisäystä budjettiin. Olemme olleet hyvin maltillisia. Yksi syy on, että laitumis dg on ottanut kontolle kaikki palkkan jälleenrakentamisviraston tehtävät. Ja sen palkat on vuoden ajalta maksettava. Haluaisimme myös tukea Kosovaa. Kosovahan mainittiin keskustelussa useamman kerran – Siihen tarvitaan pikkasen lisää Pristinassa. Kuten kollega juuri sanoi, pitää painottaa mm, hallintaa, valtuuksien siirtämisohjelma on nyt vauhdissa. liittymistä edeltävä apu, siinä henkilökunnan tarve on vähäisempi kuin ajateltiin, 25 prosenttia alhaisempi, mutta neuvosto on leikannut tasoni alle 2009 tason, joka ei ollut riittävä. Ymmärtäneet, että näissä oloissa leikkaukset vakavasti heikentävät delegaatioiden te- mahdollisuuksia täytäntöönpanna näitä ex ante, tehdä näitä ex ante tarkastuksia, joita hajautettu hallinto edellyttää, mutta delegaatioiden ja päämajan kyky ää, tehdä pakollisia mak- omaksuu auditointeja, jotka liittyvät äh, liittymistä edeltävään tukeen, niitä ei voida tehdä. Ja transaktioiden ja sitoumusten oikeudellisia vaatimuksia ei kyetä tarkistamaan silloin. Mehän tiedämme, että me käytämme Euroopan veronmaksajan rahoja ja, ja kriisin aikana täällä verovarojen hyvä käyttö on erittäin tärkeää, ja me uskomme ja luotamme, että meillä on valiokunnan tuki, jotta me saamme budjettikeinot täyttää ne politiikkatavoitteet, jotka herra Viltkin on juuri kuvannut niin tärkeiksi. Ringrazio. Kiitoksia komission puheenvuorosta ja loppukommenttina aina puheenvuoron esittelykunnan arvoisalle neitsille. Uh, president, colleagues, I, I would... Puheenjohtajakollegat, ennenkin haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka kommentoivat myönteisesti luonnostani. Haluan vahvistaa, että todellakin määräaika on 25. elokuuta tarkistuksille. Se koskee lukuja ja tekstiä. Molemmat ovat avoinna tarkistuksille. ei pelkästään ne luvut, joita minä ehdotan muutettavaksi, vaan kaikki otsakkeen niille luvut, jos teillä on sellainen tunne, että on hyödyllistä sillä tavalla edetä. Useimmat kollegat sanoivat, että laissa mielessä ovat samaa mieltä sen kanssa, mitä ehdotin, joten sen voin panna merkille todellakin tyytyväisenä. Ei ollut mitään erityisiä kysymyksiä.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 Bene, allora grazie per quest'ultimo. Kiitos tästä loppukommentista ja kuten tuossa lopuksi todettiin 25. Ää, äh, elokuutaan tarkistusten takaraja ja toinen syyskuuta sitten tapaamme sitten tämän budjettivaliokunnalle menossa ja eli tämä tiukka kaukareja, tai jota se, että tarkistukset englanniksi ja ranskaksi. Sillä takarajat käännöksiä varten ei muuten onnistu. Ja nyt siirrytään viimeiseen kohtaan esityslistalla, eli kumppanuussopimus Euroopan yhteisöjen ja Tajikistanin tasavallan kanssa. Ja puheenvuoro on ja sen Peterille, joka on saanut tämän tehtävän toimijan esittelijänä. Presidente, eh, jaz sem vesel, da lahko nadaljujem delo eh, kot poročevalec za Tadžikistan, ki sem... Olen hyvin tyytyväinen, että Tadžikistanista voin jatkaa työtä esittelijänä. Tämä on teema, jota olen käsitellyt viimeisen viiden vuoden aikana hyvin läheisesti seurannut, kuten myös koko alueen kehitystä. Olen hyvin iloinen että olemme niin pitkällä, että se 26 jäsenvaltiota ovat jo sopimuksen allekirjoittaneet. Kreikan suhteen odotamme, että se tämän askeleen ottaa Euroopan parlamentissa. Tämä nyt sitten riippuu. Annammeko jo suostumuksemme ennen kuin sopimus on vahvistettu vai myöhemmin. Kaksi tekstiä meillä on. Sopimus ehdotus. Suositellaan, että annamme suostumuksen. Ja sitten poliittinen päätöslauselma vielä. Tämä päätöslauselma. Siinä keskustellaan näistä ongelmista, joita tässä valtiossa on, ja monista suosituksistakin puhutaan. Kyse on siitä, miten ma- maantilannetta voidaan parantaa. Olisin iloinen, jos kollegat yrittäisivät 25. elokuuta mennessä, kello 12 mennessä, antamaan nämä tarkistukset, jotta tätä tekstiä voitaisiin, tai tämän tekstin parantamiseksi mahdollisesti. On ihan oikein, että tässä tilanteessakin olisimme realistisia ja sanomme ihan avoimesti, että Tajikistan e, että on valtio, jossa on ongelmia, ettei se ole ongelmaton valtio. Siellä on paljon köyhyyttä. Sillä on hyvin heikentävä taloudellinen rakenne. Sillä on tietysti rajoit, rajoitetusti luonnonvaroja, ei maakaasua, ei maaöljyä viime aikoina. Maa on myös kokenut nämän, tämän Venäjän uusiutuneen tai muuttuneen ilmapiirin on kokenut ja sitten korruption määrä koko järjestelmässä. Ja Totsikinissa on kylläkin poliittinen vakaus, mutta ei mitään meidän ymmärtämyksen mukaisia demokraattisia ennakkoehtoja. Oppositio, sillä on vain rajoitetussa määrin valtaa. Yksi puolue tätä maata johtaa. Tätä käsitellään yksityiskohtaisemmin tässä mietinnössä. Täytyy sanoa, että kansalaisyhteiskunta ei oikein ole näkyvillä, eikä sillä ole paljon vaikutusta. On tehty uusia, laadittu uusia lakeja, jotka nekään eivät oikein helpota kansalaisjärjestöjen toimintaa, että niillä voisi olla vaikutusta. Myöskin uskonnonvapaus on rajoitettua. Sitä on rajoitettu. Ja EU näkee Tajikistanin kuitenkin tärkeänä toimijana Afganistanin rajalla. Tajikistan on maa, jolla on ihan hyvin potentiaalia olla modernisti toimiva valtio. Sillä on roolinsa terrorismin torjunnassa, äärimmäisaineksien torjunnassa, huumeiden kaupan torjunnassa. Nämä ovat tärkeimmät syyt ja perusteet sille, että jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio toivovat, että tuetaan Tajikistania, että osoitetaan enemmän sitoutumusta tätä valtiota kohtaan. Ja tämä, tähän toiveeseen, tähän haluun voimme varmaan yhtyä. Keski-Afrikan strategista päätettiin hiljattain. Parlamentti Östemir mietinnöstä päätti siinä yhteydessä ja tässä mietinnössä sanottiin selvästi, että Keski-Aasiassa on hyvin erilaisia valtioita, joilla on hyvin erilaiset yhteiskunnalliset olosuhteet ja muutkin olosuhteet. Meidän politiikassamme meidän on, täytyy ottaa tämä huomioon ja vastaavasti eriyttää politiikkamme. Olen hyvin iloinen, että parlamentti voi identifioitua tämän näkemyksen kanssa. Geopoliittiset argumentit ovat tietysti hyvin tärkeät, mutta kansainvälinen yhteisö ei voi ei ole hyvä hyväksyä tällaista heikentyvää valtiota Afganistanin rajalla. On hyvin tärkeää antaa selkeä viesti Tajikistanille, että olemme valmiita läheisempään yhteistyöhön sen kanssa. Tajikistanin täytyy omalta puoleltaan kuitenkin toteuttaa tarvittavat uudistukset. Myöskin Tajikistanin väestö odottaa tätä. Oli kyse sitten ihmisoikeusrikkomuksista tai kansallisyhteiskunnan rakentamisesta tai köyhyyden torjunnasta. Toivomme, että tämä maa yrittää toteuttaa nämä tavoitteet sitoutumalla ja vuoropuhelun avulla. Useissa yhteyksissä Tajikistan on perustellut, että se EUn arvoit hyväksyy ja haluaa Kaupallista talousyhteistyötä lisätä EUn kanssa. Iloitsen siitä ja saman aikaan lupaa, että yhteistyö tärkeimmillä alueilla aloitetaan nyt. Näillä avainalueilla noudatetaan konkreettisia toimia, demokratisointi, ihmisoikeudet, sosiaalinen hyvinvointi, terveydenhoito, korruption torjunta, Haluamme myös, että Tajikistan ottaa tämän yhteistyön vakavasti. Ehkäpä vielä muutama sana näistä ehdoista. Tässä sopimuksessa kohdassa kaksi on ihan selvästi, että demokraattiset periaatteet, perustavanlaatuiset ihmisoikeudet, niitä täytyy noudattaa. tässä luonnoksessa päätöslauselmaksi vetoamme komissioon, että se yhteistyössä puheenjohtajamaan kanssa tarkistaa, että demokratia ja ihmisoikeudet todellakin kaikilla tasoilla vuoropuhelussa Tajikistanin kanssa otetaan huomioon ja että EU antaa Tajikistanille kaiken tuen, joka, joka näillä alueilla on tarpeen. Tämä päätöslauselma on vetoomus kansainvälisille rahoittajille, rahanantajille, että ne antaisivat nämä määrärahat suoremmin kansalaisyhteiskunnalle ja paikallisille toimijoille. Tietysti tietyt kriteerit täytyy pitää voimassa ja ottaen huomioon avoimuuden vaatimukset. Haluaisin sanoa lopulta, että olen sitä mieltä, että nyt on aika että Tatsinistonin kanssa lähdetään läheisempään yhteistyöhön. Ensimmäinen askel tähän suuntaan voisi olla tämä sopimus. Ja näin muodoin haluaisin pyytää teiltä tukea ja suostumusta tähän. Peterle au. Kiitos herra Peterle ja nyt puheenvuoro Rautalalle. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä ja voimme yhtyä hänen johtopäätöksiinsä vihreiden ryhmän puolesta. On totta, että Tajikistan on erittäin köyhä maa ja, ja tulee mieleen mainita myöskin, että siellä lapsityövoima on tietty ongelma, joka saattaisi vaatia huomiota. Mutta Tajikistanilla on myös huomattavia luonnonvaroja, kuten vesivaroja, ja, ja olen saanut tietooni, että, että Kiina suunnittelee sinne erittäin laajamittaista investointia, jonka suuruus lienee luokkaa 650 miljoonaa euroa. Ja me haluaisimme eh, tehdä muutosehdotuksen, jossa korostetaan, miten tärkeää on, on seurata tämän suurhank- suurpatohankkeen ympäristövaikutuksia, niin tähän palaamme määräaikaan mennessä. Eh, esittelijä on varmaankin aivan oikeassa siinä, että, että Keski-Aasian maihin tulee laatia tällainen eriytetty strategia, että on selvää, että Turkmenistan ja Uzbekistan ovat demokratia- ja ihmisoikeustilanteeltaan paljon paljon heikompia kuin esimerkiksi Tadsikistan, mutta että Tadsikistanin ongelmatkin on tässä lausuntoluonnoksessa oikein hyvin otettu esiin. Sitten ehkä sananen vielä ihmisoikeusalivaliokunnan nimissä Normaalisti me mielellämme katsomme tämän tyyppisiä asioita etukäteen. Nyt ei aikataulusystä ollut mahdollisia, mutta on erittäin hyvä, että esittelijä on, on pitänyt näitä ihmisoikeus- ja demokratianäkökulmia tässä hyvin esillä. Grazie onorevole Autola. Ha la parola l'onorevole Galer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Peterille näistä valaistuksista. Olennaisilta osin voin hänen johtopäätöksensä olla niistä samaa mieltä. Joskin ehkä siinä, miten kuvataan poliittista tilannetta, niin ehkäpä aktuaali- päivityksiä tarvittaisiin joitakin. En nyt sitten tiedä, milloin tämä on. Siinä on tämä päivämäärä, mutta milloin se tosiasiassa on laadittu. Se varmaan se tosiasiassa on laadittu aiemmin. Kohta yhdeksässä sanotaan englanniksi tunnustaa, että Tajikistan on suhteellisen vakaa maa, jossa ei ole indikaatiota ulkoiseen uhkaan tai sisäiseen kapinointiin ja niin edelleen. Mielestäni juuri viime viikkoina on tullut huolestuttavia tietoja, uutisia. Yksi myöskin kansalaisuudesta vastuussa oleva kymmenen vuotta sitten Afganistan, Pakistan, niin suuntaan oli lähtenyt pakoon. Nyt sitten Pakistanin suuren lisääntyneen paineen vuoksi ja Afganistaninkin tilanteen vuoksi, niin sitten hän ja osa hänen ihmisistä on tullut takaisin ja ovat liittyneet talibaneihin varmaankin niin, että maan eteläosassa, niin sitten tällaisella Akso-alueella he ehkä pystyvät he siellä herruutta harjoittamaan tehokkaasti. Ehkäpä tämä kuvaus suhteellisen vakaa maa, niin ehkäpä sitä pitäisi vähän päivittää. Mielestäni konkreettinen vaara on vakauden menettämisestä näiden voimien kautta juuri sen vuoksi, kun vallassa hallitus ei oikeasti erityisen demokraattinen tai menestyksekäs ole ollut taloudellisella ja sosiaalisella alalla. Eikä sen vuoksi niin hyvää kannatusta näytä saavan ja tukea Tietysti sopimukseen pitäisi ryhtyä, koska vakaus on meillä tavoitteena, mutta ei pitäisi olla harhakuvia siitä, että siellä olisi sellainen tilanne, jota vakaaksi voisi kuvata. Kiitoksia, Kaalar. Ja nyt puheenvuoro Allakiksellä. Yes, <clears throat> I... Olen samaa mieltä hyvä tästä asiakirjasta, jonka esittelijä on meille antanut periaatteessa. Haluaisin kuitenkin hiukan syvällisempiä viittauksia Tatsikistanin merkitykseen maana, jossa suurin osa Afganistanin heroinista menee Venäjän kautta sitten lopulta Euroopan unionin. Ja tämän takia tämä maa on meille tärkeä. Ja myös tämän takia on niin suuria ihmisoikeusrikkomuksia, joita siellä tapahtuu. Kyseessä on maa, joka on käynyt erittäin verisen kansala- sisällissodan valtavasti kuolleita. Tämä tapahtui vuonna 1997 ja maan vakauttaminen johtuu Vakautuminen johtuu osittain siitä, että saatiin aikaan sopimus pääpoliittisten ja rikollisryhmittymien välillä. Sivilisota Tatsikistanissa, Tatsikistanissa oli pitkälti sota eri huumekauppiasryhmittymien välillä tavallaan. Ja Tatsikistan oli myös kohteena YK vahvoille toimille niin rauhanturva toimissa. Tämä oli varsin menestyksessä toimintaa, tai se on onnistunutta toimintaa. Sama koskee huumevalvontaa. jo perusti sen tällaisen toimistonkin, mutta yritti lopettaa huumeaineiden virran, huumausaineiden virran Afganistanista, Afganistanista Venäjälle ja läntiseen Eurooppaan. Tämä virasto onnistui takavarikoimaan valtavasti heroinia muutamassa vuodessa ja sitä rahoitettiin pitkälti EU-sta. Asiakirja on ihan ok, kun se analysoi taloudellista tilannetta. Ja myös ehdotukset ovat varsin sisältörikkaita ja oikeita tässä mielessä. Mutta minä haluaisin sitä, että korostettaisiin enemmän näitä syviä syitä köyhyydelle ja ihmisoikeusrikkomuksille Tajikistanissa. Maa on äärimmäisen köyhä. Yli 50 prosenttia ihmisistä on alle köyhyysrajan. Itse asiassa on yksi köyhimmistä tasavaloista viidestä keskiasian tasavallasta ja haluaisin, että tätä asiaa korostettaisiin vahvemmin. EU varoja pitäisi käyttää niin, että ne menevät suoraan köyhyyden poistamisaloitteisiin. Muutoin tällaiset valtavat ihmisoikeusrikkomukset jatkuvat. Hallituskin on tavallaan perintöä siviilisodasta ja tästä yhteenotosta ääri-islamistien ja muiden voimien välillä, joten en tiedä teenkö tarkistuksia, koska nyt en ole vielä ehtinyt pohtimaan tätä asiaa kunnolla, mutta vahvasti suosittelisin, että korostettaisiin juuri näitä kysymyksiä, jotka otin sille. Kiitoksia. Bene, grazie onorevole Arla. Kiitos Arlaki. Jos muita puheenvuoropyytäjä ei ole, anna puheenvuoron komission edustajalle, herra Burnilla. Microphone. Sorry, speaking. Sorry, thank you, Mr. President. Anteeksi, kiitos. Puheenjohtaja olen Brown komissiosta. Ensiksi haluaisin onnitella uuden esittelijän nimeämistä herra Peterleitä. Olemme kiinnostuneena kuunnelleet hänen analyysiä ja lisäkysymyksiä, joita eri valiokunnan jäsenet ovat ottaneet esille. Tilanne on hankala. Koska me saamme uutisia jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista. Emme tiedä, mihin nyt ollaan menossa, mutta tämä on huolen aihe. Tajikistanilla on tärkeä tehtävä äärien aineisten leviämiselle ja Tajikistanilla on 13 000 kilometriä yhteistä rajaa Afganistanin kanssa ja on EUn eduissa. Ja Tajikistanin viranomaiset valvoivat rajaa asiallisesti ja me tuomme heitä rajan valvontaprojekteissa ja ja sen pitävät tätä myös myönteisenä. Tämä on tärkeää paitsi makroturvallisuuden vuoksi, eli ääri-islamilaisuuden leviämisriski on olemassa Pakistanin ja Afganistanin suunnalta, mutta myös mikroturvallisuuden kannalta, eli huumeiden salakuljetuksen ja rikollisuuden torjumiseksi kärsivät paikalla. Äh, komission puheenjohtaja Barroso kiinnitti huomiota äh, alueen vakauden ongelmiin liittyen Afganistanin turvallisuusongelmiin. Kyseessä on heikko valtio, joka ei ole onnistunut puuttumaan moniin perusongelmiin. Tajikistan tarvitsee tukea energiainfrastruktuuri, äh, on riittämätön. Väestön sähkön tarpeen tyydyttämiseksi ja siirtoa työläisten kotipalattomat rahat ovat pienentyneet puolella tästä miljardilla dollarilla tänä vuonna. Komissio on myös huolestunut yhteiskunnasta epä vakaudesta, erityisesti jos samaan aikaan siirtotyöläisiä palaa runsaasti Venäjältä, sillä Venäjän kriisiongelmat ja rakennussektorin ongelmat, joissa monet tatsikit ovat työssä, nämä tatsikit saattavat palata ja sekin on yksi huolenaihe. Alalla merkittävä rooli on keski-Aasian strategian täytäntöönpanossa, jonka neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2007 ja syvennämme yhteistyötä kanssa, kun sopimus on ratifioitu ja Kreikka on vahvistanut että mitä meidän ratifiosopimuksen syyskuussa ja uskomme, että tämän ratifioinnin myötä parlamentin puoltaessa tämä parantaa suhteita Tajikistanin kanssa – ja myöskin merkki huomattavasta sitoutumisesta tähän maahan, ja, koska se on tärkeä keskeisen strategiassa ja mikä on tärkeää turvallisuusstrategian osana. Parlamentin sihteeristön kanssa me olemme yhteistyössä päivittääksemme asiakirjaa. Voimme ehkä lisätä muutama tekijä siihen, ja toivottavasti tämä olisi valmista seuraavaan kokoukseen mennessä syyskuussa tai sitten myöhemmin Strasbourgin mennessä. Ja sitten ihmisoikeusdialogiin liittyen haluan vakuuttaa jäsenille, että tämä aiheuttaa huolta. Ensimmäinen ihmisoikeusdialogi Tajikistanin kanssa tapahtui viime vuoden lokakuussa. Tämä oli ensimmäinen kontaktimme. Meillä oli ensimmäiset mielipiteen vaihdot. Jotakin arkoja heitä on tiedotusvälineiden vapauden puuttuminen. Punaisjärjestön pääsi vankiloihin ja sitä voimme käyttää puuvallan poiminnassa. Mutta se, että meillä on vuoropuhelun myönteinen poliittinen signaali, se on ensimmäinen askel. Ja ihan äskettäin Dushanbeissa meillä oli kansalaisyhteiskunnan seminaari – sekin oli varsin menestyksekäs. Se täydensi tätä ihmisoikeusdialogia, johon juuri viittasin. Siinä omistauduttiin oikeuteen, puolustamaan oikeudenkäyntiin. Se oli menestykseksi tilaisuus viranomaisten ja ministeriöiden läsnäolo oli runsasta ja äskettäin tehtäviin nimitetty oikeusasiamies myöskin yhtyi johtopäätökseen Ja ennen elokuun loppua tämän seminaarin johtopäätelmät tullaan julkaisemaan, joten ihmisoikeudet poliittisen vuoropuhelun ja tällaisena horisontaalisena kysymyksenä ovat esillä. Ja strategia on mukana myös ihmisoikeusdialogifoorumissa – ja tuemme sitä, mitä esittelijä sanoi tässä tänään. Ja toivomme, että parlamentti puoltaa sopimuksen ratifiointia, kun se aika koittaa. Grazie, signor Byrne. Per... Kiitoksia, herra sanomasta, herra Byrne. Ja nyt voidaan siirtyä loppupäätelmiin ja puheenvuoroon esittelijä Petterlellä. Äh, <clears throat> hvala lepa, äh, äh, spoštovani kolegi in predstavniki komisije. Kiitoksia hyvät kollegat, hyvä komission edustaja. Ei ole välttämättä niin, että viimeinen kohta esilistalla olisi tylsin, koska kun tämä keskustelu on osoittanut. Olen hyvin iloinen, että olen saanut tukea yleisellä tasolla olen laittanut kaikki näkökohdat ylös tänne ja ehdotukset, joiden avulla ne yritän nyt sitten mietintöä päivittää. Mietinnällä on käynyt tietysti tällaisen proseduurin läpi. Sitähän ei voitu viedä päätökseen viime vaalikauden aikana, ja nyt se on jälleen esillä tämän uuden lainsäädäntökauden alussa. Ja ehdotuks, päivitysehdotukset ovat ihan oikeutettuja. Iloitsen tästä yhteistyöstä ja odotan, että 25. elokuuta mennessä saan hyviä tarkistuksia. Olen valmis teidän kanssa ja komission kanssa tekemään yhteistyötä. Kiitoksia. Bene, ehm, a questo... Hyvä. Tästä kohdasta täytyy kiittää esittelijä lopputäsmännyksistä ja deadlineit ovat tässäkin tapauksessa tiukat, koska ministerineuvosto on pyytänyt kiireellistä menettelyä, koska pyritään ratifioimaan nopeasti. Eli 25.8. on tarkistusten takaraja. Ja sitten toinen syyskuuta asiakastellaan valiokunnassa. Kuten edeltävässäkin tapauksessa, ei ole mahdollista esittää tarkistuksia kuin ää, englanniksi. Olen kuullut kantanne ja ja tässä puoletaan tämän sopimuksen hyväksymistä, joka on hyödyllinen, jollei välttämätönkin alueen vakauden kannalta – ennen kuin omaan kokouksen päätetään. Ilmoitan, että seuraava kokous ensimmäinen toinen syyskuuta. Ja Olli Rehn, komission jäsen, tulee esi- esittelemään Balkanin ja Turkin tilannetta. Ja sitten meillä on EUn uuden Afganistanin ja Pakistanin erikoisedustajan kuuleminen. Kiitos huomiosta. Toivon teille hyvää rauhallista lomakautta ja tapaamisiin syyskuussa. Certo, on <laughs>